Right. Good afternoon, everybody. Hyvää iltapäivää kaikille. Pyydän anteeksi sitä, että jouduimme aloittamaan varhemmin kuin normaalisti. Mutta joskus. Se on ainoa mahdollisuus saada kaikki mukaan yhtä aikaa, joten kiitän teitä kovasti siitä, että olette tulleet paikalle ja varmasti teitä tulee enemmän vielä paikalle tässä iltapäivän mittaan. Ensimmäinen esityslistan kohta on esityslistan hyväksyminen. Otaksun, että tämä sopii kaikille, jos kukaan ei vastusta. Toinen on pöytäkirjojen hyväksyminen 19. lokakuuta kokoukselta 2009. Äh, pöytäkirjoihin ei, pöytäkirjasta kukaan ei ole mitään sanonut, joten otaksun, että nekin on hyväksytty. Kolmas kohta ovat puheenjohtajan ilmoitukset. No, minulla ei ole mitään ilmoitettavaa, joten menemme eteenpäin. Menemme kohtaan neljä esityslistalla. Ja olen iloinen voidessani toivottaa tervetulleeksi Euroopan keskuspankin pääjohtajan Jean-Claude Trichet tähän kokoukseen. Tämä on jo toinen kerta, kun ö, käymme rahapoliittista vuoropuhelua minun puheenjohtajuuteni aikana. Joten nyt annan puheenvuoron Jean-Claudille.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 jotka toimenpiteet siis otettiin käyttöön tämän kriisin ollessa kovimmillaan. Ja kolmanneksi teemana on finanssijärjestelmän systeemiriskit. System. Let me turn to... Ensimmäisenä näistä taloustilanteista. Tämä taloustilanne ja, ennusteet ovat kehittyneet ja parantuneet sen jälkeen, kun viimeksi olin täällä kymmenen viikkoa sitten kuultavana. Euroalueen talous osoittaa selkeitä, selkeitä parantumisen merkkejä ja kolman, kolmannella vuosineljänneksellä taloudellinen toiminta on kasvanut 0,4 prosenttia verrattuna viime vuoteen. Vuonna 2010 odotamme kohtuullista kohtuullista paranemista. Tämä on eurosysteemin ennusteiden mukaista. Nehän julkaisti viime torstaina, mutta kuitenkin nämä ennusteet ovat edelleenkin epävarmuuden ympäröimiä ja hallintoneuvoston mielestä riskit ennusteessa ovat kuitenkin vielä tasapainossa. Mitä sitten tulee hintakehitykseen, inflaation ja inflaatiopaineisiin, ne ovat olleet viime kuukausina aika alhaiset ja meidän odotustemme mukaisesti inflaatiotaso on tämä kääntyi marraskuussa positiiviseksi ja se arvio, arvio oli 0,6 prosenttia. Ja kun eteenpäin katsotaan, niin oletamme, että inflaatio pysyy kohtuullisena eh, eh, tämän, tämän aika, kyseisen aikakauden aikana ja inflaatio-odotusten mittarit. ovat edelleenkin pitkä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä hyvin, hyvin lähellä tätä kahta prosenttia, jonka hallintoneuvosto on asettanut. Meidän analyysimme vahvistaa sen, että alhainen inflaatiopaine jatkuu keskipitkällä aikavälillä ja erityisesti raha- ja luottoekspansio jatkuu, sen pieneneminen jatkuu ja kotitalouksien osalta tarkoitus on saada tasapaino kasvun, kasvun, kasvuprosentin suhteen. Lainat yrityksille seuraavat liike-elämän syklejä. Ja kun katsotaan nimenomaan yritysmaailmaa, niin pyrimme, ollaan pystytty vähentämään pankkien rahoitusta. Mutta kaiken kaikkiaan tämä rahoitusedellytykset ovat parantumassa ja se tarkoittaa sitä, että myös kysyntä lainoille tulee kasvamaan ja senpä takia eh, tällä hetkellä ei ole luottokriisistä mitään eh, merkkejä ja kuitenkin seuraamme tilannetta hyvin läheisesti. Mutta tätä vastaan hallintoneuvosto edelleenkin pitää näitä EKP korko, eh, tätä korkotasoa soveltuvana. Sitten kun me vastasimme finanssikriisiin. Eurosysteemihän otti käyttöön monet, monia, ei niinkään standardin mukaisia toimenpiteitä lokakuusta 2008. Ja kuten olen sanonut, nämä viisi tärkeintä luoton tuke toimenpiteä ovat olleet sitä, että annetaan, allokoidaan kiinteitä kiinteitä korkotasoa ja laajennetaan näitä vakuuksia, pidennetään uudelleenrahoitusoperaatioiden erääntymisaikoja ja tarjotaan enemmän likviditeettiä. Nämä ovat tukeneet taloutta kriittisinä aikoina ja ovat tukeneet myös pankkien kykyä, kykyä tarjota luottoja euroalueen taloudelle – Kuten tiedätte, kaikki nämä poikkeukselliset toimenpiteet suunniteltiin. Siinä, siinä se mielessä pitää nyt niitä vähitellen lähdetään vähentämään. Ja jopa, joka tapauksessa meidän operatiivinen rakenteemme on riittävän joustava, jotta voimme eh, jo, voimme sopeuttaa likviditeettiehdot silloin, likviditeettiedellytyksiä silloin, kun tarvitaan. Meidän eh, institutionaalinen riippumattomuus tarkoittaa sitä, että meillä on mahdollisuus toimeenpanna näitä sopivia päätöksiä. Minä olen aina sanonut, että tämä vähitellen tuen vähentäminen, se täytyy tapahtua oikeaan aikaan, eli liian aikaisin, ei liian myöhään. Ja sen täytyy olla vähittäinen, koska tilanne paranee vähittäin ja joitakin riskejä on vielä olemassa. Viime torstaina päätimme ottaa käyttöön tämmöisen vähittäisen poistamisen, tiettyjen likviditeetti toimenpiteiden poistamisen, koska likviditeettiä ei enää tarvitse, näitä toimenpiteitä ei tarvita samalla tavalla kuin vähän aikaa sitten. Tämä, tällä pyrimme myös välttämään vääristymiä, jotka liittyvät tällaisiin epätavanomaisiin toimenpiteisiin ja ettei niitä säilyttää liian pitkään. Kun vakautamme rahamarkkinoita, niin meidän pitää vahvistaa kannustimia pankeille, jotta ne pystyvät taseensa uudelleen järjestämään pääoman uudistamisen kautta. Ja tällä tavalla myös samalla helpotamme rahamarkkinoiden seurantaa. Ja tätä taustaa vasten hallintoneuvosto päätti soveltaa joidenkin jälleen rahoitusoperaatioiden mallin. Me jatkamme vielä pankkien likviditeettitarpeiden tyydyttämistä niin kauan kuin tarvitaan ja ainakin ensi vuoden huhtikuun puoleen väliin. Ja tällä tavalla jatkamme likviditeetin tukemista euro, äh, euroalueella, jotta pystymme helpottamaan luoton antamista euroalueen taloudelle. Mitä sitten tulee vuoden, aikaisiin, vuoden aikaiseen toimintaan me olemme päättäneet, ettemme jatka näitä vuoden kestäviä operaatioita enää joulukuun jälkeen nämä paremmat, tämä parempi tilanne rahoitusmarkkinoilla on osoittanut, että meidän likviditeettitoimenpiteitä ei tarvita enää samalla tavalla kuin vähän aikaa sitten vielä. Ja on meidän tarkoituksemme myös keskeyttää tämä kuuden kuukauden uudelleen rahoitustoimet sen jälkeen, kun viimeiset päättyvät ensi vuoden maaliskuussa. Sitten vielä pari sanaa siitä, miten meidän päätöksemme vaikuttavat näihin eh, ei-standardinomaisiin toimenpiteisiin ja erityisesti miten eh, keskitytään sellaisiin EU-jäsenvaltioihin, jotka ovat euroalueen ulkopuolella. Näissä maissa makrotaloudellinen ja, eh, ja, ja, ja finanssitilanne on vakiintunut, vaikka alueiden välillä on eroja. Tällainen selkeä sudden stop pääomavirroista pääomavirroissa Keski- ja Itä-Eurooppaan ei ole toteutunut. Ja senpä takia, koska ulkomaalaiset pankit ovat vielä selkeästi, selkeästi läsnä, se on tasapainottanut ja, ja vakauttanut markkinoita, jossa tapauksessa emopankit tai, pystyvät säilyttämään, säilyttämään tilanteensa eri alueilla. EKPn likviditeetti budjetin jakaminen tai rahan jakaminen on tapahtunut myös ei-euroalueen pankeille ja tässä tapauksessa olemme pystyneet myös vakiinnuttamaan kansainvälistä rahoitusjärjestelmää. Lopuksi, lopuksi muutama sana vielä tästä verot, veropoliittisista exit-strategioista. Ja monet euroalueen hallitukset kärsivät nyt suurista veropoliittisista epätasapainosta, jota ei pitkällä tähtäimellä voida ylläpitää. Tämä vaikuttaa markkinoihin ja johtaa korkotason epäsuotuisaan kehitykseen. Ja senpä takia tämä myös vaikeuttaa rahapoliittisia päätöksiä ja hintavakautta. vakautta Senpä takia nämä exit-strategiat ovat erittäin tärkeitä, jotta pystyttäisiin jollain tavalla herättämään odotuksia. Ja tällaiset strategit tarkoittavat luot, tämmöisiä uskottavia toimenpiteitä nimenomaan valtion, valtion menojen puolella – ja ECOFIN-neuvostossa viime viikolla sovittiin, että hallitukset tarvitsevat konkreettisia ja määrällisesti mitattavia sopeutustoimenpiteitä, jotka johtavat tällaisen kestävään veropoliittisen epätasapainon korjaamiseen. Ja nyt puheenjohtaja, ehkä voisin tässä vielä puhua viimeisestä aiheesta, nimittäin systeemiriskistä näissä yhteenliitetyissä järjestelmissä ja miten voidaan tätä asiaa kehittää. Systeemiset riskit johtuvat siitä, että rahoitusjärjestelmä on murentunut laajasti. Yleensä se johtuu siitä, että järjestelmä sinään on yhteensopiva, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Systeeminen, systeeminen riski voi vaikuttaa kielteisesti yksittäisiin rahoituslaitoksiin. Tämän lisäksi, kun systeeminen riski tapahtuu, niin se vaikuttaa yleensä vakavasti erilaisiin väliprosesseihin niin, että siitä koituu negatiivista vaikutusta reaalitalouteen. Kriisi on osoittanut sen, että systeeminen riski voi aiheutua instituutioiden yhteis- kollektiivisesta käyttäytymisestä ja siitä, miten ne toimivat yhteen rahoitusmarkkinoilla. Se on osoittanut sen, kuinka tärkeää on parantaa meidän tieto, tietämystämme ja kykyämme arvioida rahoitusjärjestelmän vaikutuksista, siitä miten rahoitusinstituutiot toimivat yhteen ja tarvitaan valvontaa, valvojien arviointia instituutioittain niin, että valvoja voi arvioida kunkin instituutin paineensietoa. Tällainen systeeminen riskien arviointi taas puolestaan arvioi koko järjestelmää tai sen merkittäviä osia, arvioi ovatko merkittävät osat haavoittuvia ja voiko siitä johtaa se, että rahoitusjärjestelmä sinään voi altistua riskille. Tällainen riski voi johtua tai syntyä siitä, että, samat, että eri instituutiot vaikkapa nojautuvat samoihin rahoituslähteisiin. Kyseessä saattavat olla esimerkiksi valuuttaan liittyvät epätasapainotilanteet, ja tämä, johtuu, tämä johtaa siihen, että riski johtuu siitä, että riskiä on alun perin arvioitu väärin. Kun ajatellaan rahoitusinfrastruktuurin ö, lujuuden arviointia, se on äärimmäisen tärkeää. Ja jos halutaan arvioida systeemistä riskiä, niin meidän täytyy arvioida systeemin kykyä moninkertaistaa erilaisia fluktuaatioita ja pystyä reagoimaan erilaisiin nousu- ja laskusuhdanteisiin, ylä- ja alamäkiin. Kyse on siis siitä, että systeemi altistuu jo sinään suhdanteille. Ja tämä on erittäin monimutkainen järjestelmä, johon liittyy muun muassa – se, kuinka voidaan torjua shokkeja ja kuinka voidaan vastata erilaisten sääntöjen, kuten muun muassa kirjanpitosääntöjen velvoitteisiin. Toinen tärkeä alue systeemisen riskin arvioinnissa on se, miten rahoitus ja koko reaali talous, siis kuinka rahoitus, e, talo, rahoitusjärjestelmä heijastelee reaalitaloutta. Rahoituskriisin jälkeen koko reaalitalous saattaa musertua, kuten olemme nähneet, ja sen vuoksi tarvitaan vakaata makrotaloudellista politiikkaa. Joskus sekin riittää kirvoittamaan epätasapainoisuutta, joka taas on omiaan aiheuttamaan epätasapainoa reaalitaloudessa. Systeemisen riskin lähteitä on yleensä vaikea arvioida. Määritelmän mukaan johtuvat eri järjestelmässä olevien elementtien keskinäisistä suhteista, ja siksi ne ovat jos määritelmän mukaan monimutkaisia. Me tiedämme, että paineen alla tällaisen järjestelmän kehityskulkuja on vaikea arvioida. Ja usein tällaisen riskin toteutuminen on erittäin nopeasti tapahtuva ilmiö, jota on vaikea analysoida. Esimerkiksi kun puhutaan näinkin monimutkaisesta asiasta kuin rahoitusjärjestelmä, riskien aiheuttajia on vaikea ymmärtää kattavasti. Meidän täytyy keskittyä siihen, miten eri tekijät altistuvat riskeille. Se on avainasemassa. Mutta jos ajatellaan, mutta se ei vielä riitä, että me pohdimme erilaisia kanavia, joiden kautta ongelmat voivat syntyä. Myös itse järjestelmän täytyy olla vakaa ja tukeva. Analysoijat voivat tietysti nojautua varhaisvaroitusjärjestelmiin, voivat tarkastella sitä, ovatko rahoitusjärjestelmät lähestymässä vaaravyöhykettä. On myös erilaisia makrotalouden stressitestejä, joilla voidaan arvioida riskejä, priorisoida niitä ja voidaan tietysti antaa rahapoliittisia suosituksia. Keskuspankit ja valvojat kautta maailman tekevät yhteistyötä voidakseen kehittää tällaisia välineitä. Mielestäni Euroopan systeemisiä, systeemisiä riskejä käsittelevä lautakunta voi tehdä erittäin tärkeää työtä analysoimalla riskejä, koordinoimalla toimia ja keskittymällä, keskittämällä asiantuntemusta kaikista EUn pankeista. Riskien arviointi voi auttaa arvioimaan riskejä niin, että voidaan vähentää riskejä ja tämä lopulta on omiaan myötävaikuttamaan sellaisen järjestelmään, jota me kaikki haluamme. Kiitos. Thank you very much. Uh, we'll... Kiitos. Me siirrymme sitten kysymyksiin ja vastauksiin. Täällä on kysymys, kysymyksen esittäjien lista minulla. Ja muistuttaisin vielä siitä, että tässä on puolitoista minuuttia aikaa kysymyksen esittäjällä ja sen jälkeen herra Trichet sitten vastaa saman tien, jolla on kolme minuuttia aikaa maksimissaan vastata. Herra Baltz, ensimmäinen kysymys, EPP. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos pääjohtaja tästä oikein mielenkiintoista esityksestä. Minulla on kolme lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin nämä exit-strategiat, jotka mainitsitte, ja epätavalliset toimet. Totesitte, miten likviditeettiä poistetaan markkinoilta. Minua kiinnostaa tässä se, että että miten kansallisten viranomaisten ja valtiovarainministerien kanssa sitten koordinoidaan näitä asioita, laajoja ohjelmia itselläänkin. Ja, ja näitäkin ohjelmia ollaan nyt pikkuhiljaa purkamassa. Siis tästä koordinoinnista haluaisin kysyä näiden eri tasojen välillä. Toinen asia näissä ei-standardinomaisissa toimissa Puhuitte myöskin ECPstä ja siihen liittyvistä riskeistä. Missä määrin arvioitte näitä riskejä ja miten niitä arvioidaan ja valvotaanko näitä riskejä lisäksi kestävästi? Sitten toinen osa tähän kysymykseen. Jos nämä varat nyt sitten taas otetaan pois kirjanpidosta, niin tapahtuuko se varhaisessa vai myöhäisemmässä vaiheessa? Sitten kolmas kysymykseni. Esittelitte oikein hienosti sitä, että joillakin alueilla on olemassa tällainen luottojen pullonkaula. Mitenkä sitten kun kasvua nyt jatkossa jälleen alkaa esiintyä, onko se mahdollisuus olemassa, että pankkien toiminta vaikeuttaa tilannetta, koska pankkien menettelytavat ja markkinoiden kysyntä eivät vastaa toisiaan. Missä määrin eurooppalaisten pankkien kesken näitä asioita koordinoidaan ja voisitteko kuvitella, että Euroopan keskuspankki tekisi tässä jotakin lyhyen aikavälin toimia? Kuten huomasitte, että täällä tämä kello ei käy. Koitamme sitä korjata. Herra minä en koita nyt hyväksikäyttää sitä, että kello ei käy. Kiitos näistä kysymyksistä. Voisin sanoa, että mitä tulee tähän progressiiviseen vaiheittaiseen tukien tai avustuksen poistoon, joka koskee näitä ei-normin mukaisia toimenpiteitä, niin ne ikään kuin luonnollisesti häviävät, ne on niin suunniteltu. Ja koska nehän tukevat sitten tätä markkinoiden seurantaa, niin on aivan selvä, että kun otimme nämä toimenpiteet käyttöön Lehman Brothers Pankin kaatumisen jälkeen, ja, ja, ja mikä tilanne tällä hetkellä on, niin, niin tilannehan on kehittynyt huomattavasti ja senpä takia me olemme tehneet asiasta päätöksiä. Onhan selvää, että että me vähitellen poistamme nämä toimenpiteet sen, sen takia, että markkinat ovat reagoineet niin kuin ne ovat reagoineet ja, ja kehittyneet. Ja nyt vähän tuntuu siltä, että, että kansalliset viranomaiset ovat ymmärtäneet hyvin tämän järjestelmän. Ne itsekin ovat saman, samalla tyylillä lähestyneet asiaa. Mutta tietenkin maiden välillä on suuria eroja, koska riippuen vähän rahoitussektorin tilanteesta. Joissakin maissa sen sektorin, sektori kärsii enemmän kuin toisissa maissa. Ja senpä takia tilanteeseen on eri maissa sopeuduttu eri tavalla. En ainakaan näe mitään ongelmaa tähän ensimmäiseen kysymykseen liittyen, eli tähän erilaisten kansa- tai eri kansallisten viranomaisten väliseen yhteistoimintaan. Sitten toinen kysymys. Me luonnollisesti seuraamme hyvin tarkkaan tilannetta kokonaisuudessaan. Kuten sanoin aluksi, me emme ole nähneet mitään merkkiä siitä, että, että luot luottoja toimitettaisiin liikaa. Tietenkin erääntyvien luottojen määrä on vähentymässä ja, varsinkin alle viisivuotisten luottojen osalta. Yli viisivuotisten luottojen osalta on olemassa erääntyviä maksamattomia luottoja edelleenkin, joka saattaa johtua eri syistä. Mutta kaikki tekijät huomioon ottaen, niin kuukausi kuukaudelta näemme näiden, näiden maksamattomien luottojen määrän vähenevän. Me seuraamme tilannetta erittäin tarkasti ja olemme nähneet, että luoten, luottojen kysyntä on laskenut, kuten aina kriisin jälkeen, laman jälkeen on tapahtunutkin. Ja nyt tietenkin meillä oli suuri kriisi ja lama, jonka seurauksena luottojen kysyntä on tällä hetkellä paljon heikompaa kuin aiemmin. Mutta tämä ilmiö tosiaan liittyy näihin syklisiin tilanteisiin. Eli tällä hetkellä tämänhetkinen tilanne analyysin jälkeen vaikuttaa eh, nimenomaan kysynnän osalta olevan kunnossa. Ja sitten tämä viimeinen osa kysymystämme, kysymystänne. Näitä shokkeja, kriisejä saattaa vielä esiintyä. Täytyy pysyä valppaina, koska on selvää, että tilanne on vielä sellainen, että meidän täytyy pysyä ja seurata tilannetta valppaina, koska erilaisia ennustamattomia tilanteita saattaa tulla vielä esille. Ja tämä saattaa tosiaan vielä olla meidän mukanamme pitkän aikaa. Se pitää ottaa huomioon. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Karas. Edelleenkään kello ei toimi, joten minun täytyy nyt käyttää näitä punaisia ja keltaisia kortteja. Sillä tavalla varmastikin viesti menee perille. Puheenjohtaja, minun kysymykseni ovat aivan lyhyitä. Ensinnäkin pääjohtaja Trichet, neuvosto antoi eilen kannan, äh, anteeksi, viime viikolla kannanottonsa Euroopan finanssimarkkinoista ja Euroopan parlamentti reagoi puoluerajat ylittävästi välittömästi ja totesi, että kannanotto on äh, pettymys, me emme sitä kannata. Mitä mieltä Euroopan keskuspankki on tästä kyseisestä neuvoston ehdotuksesta? Se oli ensimmäinen kysymykseni ja toinen on se, että mehän tarvitsemme nykyistä vahvempaa integroitua eurooppalaista finanssivalvontaa. Ja vipusuhteesta käydään ankaraa keskustelua. Se oli komission alkuperäisessä ehdotuksessa mukana – Yhdysvalloissa se on otettu käyttöön, mutta hyvin alhaisella määritelmätasolla. Millaisia komponentteja te ottaisitte tähän vipusuhteeseen leverage ratioon mukaan? Ja viimeinen kysymykseni. Islanti on ilmoittanut, että se vuoteen 2014 mennessä liittyy euroalueeseen ja Kreikka puolestaan on ilmoittanut, että sillä on 12 prosentin vaje. Mitä mieltä olette näiden maiden ilmoituksista? On the first question. Ensimmäiseen kysymykseeni vastaan, että niin, no, tämähän on hyvin laaja kysymys, koska kysyitte, mikä on Euroopan keskuspankin kanta koko tähän valvontapakettiin, jota neuvosto suunnittelee tässä vaiheessa, niin no tässä vaiheessa tietysti otaksun, että se tulee paljon kiinnostumaan parlamenttia. Kuten tiedätte, niin minä en kutsuisi tätä kaikkein parhaaksi vaihtoehdoksi EKPn kantilta. Voin kyllä täsmentää kantojani. Joka tapauksessa sanoisin, että jos otetaan huomioon se, kuinka monimutkainen ja herkkä järjestelmä on, miten, miten herkät ovat suhteet eri hallitusten välillä 27 jäsenvaltion kesken, niin sanoisin, että Ruotsi puheenjohtajavaltiona on kyllä tehnyt ihan hyvää työtä. Ei tämä kaikkein paras ollut vaihtoehdoista, mutta ihan merkittävä tulos, kun otetaan huomioon se, kuinka hankala kuvio, kuinka paljon erilaisia mielipiteitä eri Euroopan hallitusten välillä vallitsee. Ja kun ajatellaan tätä leverage ratio-kysymystä, niin aivan kuten totesitte, niin intensiivistä keskustelua kyllä käydään Basel-komitean sisällä, Baselin komitean ryhmittymien hallinnon sisällä ja rahoitusvakautta käsittelevän lautakunnan sisällä käydään siitä, että minkälaisia läksyjä tästä nykykriisistä on oikeastaan opittava. Ajatus siitä, että tehtäisiin yhteistyötä, jotta voitaisiin välttää ähm, tämänhetkinen tilanne, on se kyllä, että täytyy lisätä pankkien varovaisuutta. Ja jos ajatellaan Basel kakkosen mukaisia pääomavaatimuksia, jossa otetaan huomioon pääomariskit, niin tätä täytyy lähestyä kattavasti. Ei niin, että keskitytään vain tietynlaisiin riskeihin, jotka liittyvät tietynlaisiin prosesseihin. Ja pääomavaatimus vaatimuksen lisäksi halutaan tasainen pelikenttä. Siitä on puhuttu, sitä on suunniteltu. Ja Baselin komitea edelleenkin tekee työtä tämän asian parissa. Emme lähtisi siitä, että tämä olisi keskeisessä asemassa. Yleensä keskeisessä asemassa pitävät olla riskeihin liittyvät pääomavaatimukset, mutta ikään kuin tällaisena varavaatimuksena täytyisi toimia niin, että kovasti toisistaan poikkeavia tilanteita tulisi välttää. Tästä Baselin komiteassa on keskusteltu. Ja kolmas kysymys, jos ymmärsin sen oikein, liittyy näihin kolmeen maahan, joista yksi ei kuulu Euroopan unioniin ja kaksi kuuluvat Euroopan unionin alueeseen. En halua näitä maita vertailla keskenään. Toteaisin vain, että Kreikan tilanne on erittäin hankala tilanne, erittäin hankala. Se on selvää. Me kaikki olemme perehtyneet lukuihin ja me tiedämme, että täytyy tehdä vakavia ja rohkeita päätöksiä jotta tilanne saadaan takaisin jengoilleen. Tilanne, joka siis liittyy valtion talouden tilanteeseen, veropolitiikkaan, rahapolitiikkaan. Vaaditaan erittäin rohkeita, mutta välttämättömiä toimia. Olen luottavainen sen suhteen, että Kreikan hallitus, koska se on järkevä, ymmärtää tämän tilanteen objektiivisesti ja tulee tekemään vaadittavat päätökset. Thank you very much. Um, can I... Kiitoksia kovasti. Haluaisin tähdentää, että on ehkä hiukan ähm, epäreilua pyytää vastausta kolmessa minuutissa, kun ihmiset esittävät kolme kysymystä. Tämähän saattaa johtaa siihen, että kaikki eivät saa puheenvuoroa. Nyt annan puheenvuoron Ferberille, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Trichet, onko olemassa merkkejä siitä, että pankit saisi, te, tekisivät EKPn likviditeetin turvin keinottelukauppoja ja rakentaisivat näin ollen uutta kuplaa. Tekin totesitte, että likviditeettiä tarjotaan käytettäväksi suuressa määrin ja kysyn, että onko tämä johtanut jo keinotteluun, joka kasvattaa seuraavaa kuplaa. Jos näin on, niin silloin likviditeettiä pitää ottaa takaisin ja teidän pitäisi tehdä vaadittavat toimet. Ja jos näin ei ole, että täällä keinotettaisiin, niin mitenkä nyt kun asetatte käytettäväksi edullista rahaa, niin mitä luotoille sitten loppujen lopuksi tapahtuu? Thank you very much, sir, indeed. Kiitos kysymyksestä. Voin kertoa, että tämä on erittäin tärkeä kysymys. Meidän te, täytyy nyt pannit, punnita EKPssä ja myös sitten pää, ö, kansallisissa ö, keskuspankkeissa, mitä riskejä liittyy näihin toimenpiteisiin, joihin olemme ryhtyneet näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa, koska, koska kyseessähän oli kriisin huippu silloin. Ja nyt sitten kun on tämä exit-strategia, tapahtuuko se liian aikaisin tai liian myöhään. Ja, ja, ja haluan sanoa eri, tai tehdä erittäin selväksi, että mitään jälkikäteistä painotusta ei hyväksytä. Meitä pyydetään hyvin usein ajattelemaan sitä, että riskejä liittyy enemmän aikaiseen exit-strategiaan kuin liian myöhäiseen exit-strategiaan, mutta me emme halua tällaista ennen, ennenaikaista painotusta. Meidän täytyy ajatella, miten me nämä riskit nyt painotamme keskenään ja punnitsemme keskenään niitä. Ja tämä oli se syy, miksi viime torstaina päätimme niin kuin päätimme. Koska nyt on aika vähitellen asteittain ajoissa ryhtyä vähentämään näitä poikkeuksellisia toimenpiteitä. Mutta pankkien osalta me haluamme hyvin selkeän viestin viedä eteenpäin. Se, mitä me teemme, e, se ei ole tapahtunut ö, ole tapahtunut sen takia, että teillä, teillä olisi kauniit silmät, jo, jo, joita olemme ihailleet. Ei, vaan nämä on, tämä on markkinatalouksissa tapahtunut niin, että siellä täytyy riskejä vähentää ja, ja, ja myydä lainoja, luottoja. Ja tämähän on parlamenttien, hallitusten, veronmaksajien riskillä tehty, mutta tarkoituksena oli nimenomaan tämä markkinatalouden vaatimus, eikä mikään, mikään muu syy. Eli tämä viesti pitää tulla ihan selväksi. Sen lisäksi, kun olemme analysoineet tilannetta nyt, niin pääsyy sille, mitä nyt näkyy näissä maksamattomissa luotoissa, on kysynnästä riippuvaa, eikä tästä luottokriisistä riippuvaa. Mutta me olemme halunneet rahoituslaitoksille ja pankeille tämän viestin tehdä hyvin selväksi. Ja ne, jotka kuvittelevat, että mitään ei olisi tapahtunut, ja nyt sitten palataan normaalitilanteeseen, business as usual, koska markkinat ovat taas lähteneet toimimaan, niin he ovat täysin väärässä. Me olemme välttäneet lamaa, koska me riittävän ajoissa rohkeasti ryhtyimme näihin toimenpiteisiin. Ja kun puhun monikossa, niin tarkoitan keskuspankkeja ja hallituksia. Ja, ja jos tätä ei tajua, niin silloin on täysin väärässä. Koska uskallan tässä yhteydessä sanoa, että minä en usko, että veronmaksajat kahta kertaa – riskeeraisivat tämän saman kriisin välttämiseksi. Koska nyt meidän on ihan pakko saada järjestelmä parempaan järjestykseen. Se on meidän vastuullamme. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi SD-ryhmästä. Seklon, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, Trichet. Hyvä Trishe, edellisestä vastauksestanne päättelen, että mitä tulee tähän niin sanottuun käännettävyyteen, siihen, että nämä, siis näihin viiteen ei-standardimaiseen toimeen. Ne ovat kaikki peruuttamattomia, mutta kaikki riippuu myös ajoituksesta. Eli jos odottelemme liian pitkään, saattaa koitua ongelmia. Niitä ei enää pystytä peruuttamaan. Toinen peruuttamattomuuden merkitys liittyy itse, itsessään exit-toimiin. Voidaanko ajatella, että kaikkein pahimmassa tapauksessa, kun lähdetään exit-strategiaan, niin voidaanko se jossain vaiheessa estää, vai tuleeko jossain sellainen hetki, jolloin tämä pahin tapahtuu, eli ei voida enää peruuttaa toimia. Ja kolmanneksi näyttää siltä, että EKP ei näytä voivan odottaa, että että hallitukset aloittavat oman strategiansa. Onhan se tietysti monimutkaisempaa kuin se, että yksi EKP tekisi kaiken, koska on niin monta hallitusta koko Euroopan unionissa, kaikilla on eri toimet, eri ohjelmansa. Mutta odotatteko te ongelmia ilmenevän tässä suhteessa? Kiitos. Thank you very, very much indeed. I, uh, I would say that... Uh, Kiitoksia kovasti. Tämä kysymyshän on todella tärkeä. Kuten sanoin, niin me yritämme ar- tehdä arvioitamme siitä, että mikä on oikea hetki Öö, toimia, öö, missä vaiheessa rahamarkkinat ovat niin hyvässä jamassa, että voimme tehdä asianmukaisia päätöksiä. Meidän täytyy tasapainottaa tilannetta niin, että emme Siis meidän täytyy tasapainottaa riskejä. Emme halua odottaa liian pitkään, mutta emme halua toimia myöskään liian ähm, varhaisessa vaiheessa. Ja teidän ensimmäinen huomiona, huomionahan oli äärimmäisen asiaan kuuluva. Äh, se viittasi siihen, että tulisi pohtia, minkälaisia vaaroja, uhkia äh, liittyy siihen, että toimimme vasta liian myöhäisessä vaiheessa. Olen yhtä mieltä kanssanne siitä, että siihen liittyy uhkia, koska tässä palaamme edelliseen kysymykseen, joka liittyy niihin kontraproduktiivisiin vaikutuksiin eri markkinoilla tapahtuvaan spekulaatioon erilaisten rahoitusinstrumenttien parissa, joten meidän täytyy toimia juuri oikealla hetkellä. Ja toinen huomio. voiko jossain vaiheessa tulla seinä vastaan niin, että on mahdotonta lopettaa, pistää stoppi tietyille toimille. No, me en, en usko, että sen enempää markkinoiden ö, toimijat kuin ö, muutkaan tarkkailijat ö, olisivat tätä mieltä. Minä en usko ainakaan, että me jäisimme tällaiseen tilanteeseen loukkuun. On tietysti totta, että tilanne, aiemmin, tilanne on e, hankalasti ennakoitava ja meitä ohjaa se, että e, teemme havaintoja rahamarkkinoista ja rahoitusmarkkinoista. Mutta minun tunteeni on se, näppituntumani on se, että e, tällaista stoppia ei tule. Tämä johtuu niiden ei-perinteisten toimien luonteesta, joihin olemme ryhtyneet. Ja katsotaanpa nyt, mitä e- eri hallituksissa tapahtuu. Useissa tapauksissa hallitusten tukitoimia on jo ryhdytty purkamaan. Monissa maissa paik- kaupalliset pankit ovat jo alkaneet maksaa hallituksen ö, lainoja, ovat alkaneet maksaa takaisin sitä tukea, jota ovat saaneet muun muassa erilaisten osakkeiden ja Ähm, muodossa esimerkiksi, joten markkinat kyllä toimivat jo paremmin. Ja sekin tietysti puhuu, tietysti puhuu sen puolesta, että pitää jo alkaa purkua, purkaa niitä toimia, joihin on ryhdytty. Tietysti meidän täytyy antaa takeita keskipitkän aikavälin rahoitukselle. Useiden pankkien osaltahan sellaista on suunniteltu, mutta monet pankit eivät ole sitä käyttäneet, koska markkinat toimivat jo paremmin. Joten olemme tässä kyllä todistamassa syitä, jotka ihan luonnostaan puhuvat sen puolesta, että tiettyjä tukitoimia voidaan alkaa purkaa. Ja tässä vaiheessa ei enää tukitoimia tarvita. Ja hyvä niin, olisi huono asia, jos jatkuvasti syytäisimme sellaista tukea, jota ei välttämättä tarvita. Kiitos. Uh, thank you, Ali. Kiitos. Haluaisin palata tähän suhteeseen ja siihen funktioon, joka teillä on tässä systeemiriski neuvostossa. Mutta kun tämä analyysitieto, jota keräätte suhteessa myös EFIhin, EFAhan, mutta tieto systeemiriskistä, järjestelmäriskistä ja siihen liittyvä työ, niin mitä se tarkoittaa, kuinka pitkällä asiassa ollaan, kuka tätä työtä tekee, onko se äh, ekopen sisäistä ja voiko tästä työstä jo tehdä jotain johtopäätöksiä, onko ryhtytty rekrytoimaan tälle, tähän toimeen jo ihmisiä keskuspankista. Ehkä tämä riittää jo, että kolmessa minuutissa voi vastata. Um, Ensinnäkin ajattelisin, että tämä konsepti sinänsä on suunniteltu siihen, että se sallii kiinteän yhteistyön eri viranomaisten välillä. ESRBn e kanssa. Ja ja sillä on kiinteät yhteydet myös mikrotason valvontaelimiin. Olisi erittäin tärkeää varmistua siitä, että kaikki se informaatio, joka on kaikkien osallistujien käsissä, toisaalta keskuspankin ja toisaalta valvontaviranomaisen käsissä ja kansallisen tason valvontaviranomaisten kanssa, että tämä tietojenvaihto toimisi mahdollisimman hyvin. Keskuspankkien itsensä on osallistuttava tähän työhön mahdollisimman ammattimaisesti ja luottavaisesti. Ei pidä kohdentaa mielenkiintoa pelkästään mikrotason valvontaan ja sivuuttaa systeemistä riskiä sinänsä. Tietysti työskentelemme paljon rahoitusvakauden kanssa EKPssä ja keskuspankeissa yleensä. Se on yksi niistä suurista vastuista, joita meillä on. Uskoakseni siitä syystä, että keskuspankit toimivat keskipitkän ja pitkän aikavälin kysymysten parissa. Niitä kiinnostaa vakaus yleensä, niin hintavakaus kuin rahoitusmarkkinoiden vapauskin. On pidetty sopivana antaa niille tällaisina viisaina instituutioina valtuudet konsultoida järjestelmän riskikysymyksissä ilman, että ne korvaavat mitään erityistä instituutiota tai että vastuita erikseen jaetaan tai siirrellään näissä kysymyksissä. Paljon on kuitenkin tehtävä työtä kaikkien näiden näkökohtien suhteen niin järjestelmätasolla kuin muutenkin. Ja täytyy jatkuvasti pitää mielessä se, että me tavoittelemme mahdollisimman hyvin toimivia yhtenäismarkkinoita. 27 valtion EU-ssa tätä tehtävää hoidetaan ja olemme käynnistäneet, käynnistäneet ESCB-menettelyn, jotta voimme hyödyntää sitä henkilöstöä, jota näiden jäsenvaltioiden keskuspankeissa on, jotta voimme varmistaa sen, että meillä ei ole pelkästään EKPn tietämystä ja sen inhimillistä pääomaa käytettävissämme, vaan että kaikki mahdolliset voimat ovat kantamassa tätä uutta vastuuta, jota parlamentti on hyvin innokkaasti alusta asti perännyt. Monsieur le Président, bonjour. Merci d'être... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos siitä, että tulitte tänne meille puhumaan. Myös haluaisin jatkaa tästä valvontakysymyksestä. Te vastasitte Hela Karasille, joka äh, puhui samoilla linjoilla aika paljon kuin mekin. Haluaisin uskaltaa vielä kysyä teiltä, että mihin suuntaan sitten tämä paras mahdollinen vaihtoehto on, on, on, on menossa. Ja me parlamentissa, nyt kun neuvosto siis on antanut oman kantansa, niin mitkä teidän mielestänne ovat nämä prioriteetit, kun pyritään vahvistamaan valvontaa? Kuten itse sanoitte, on hyvin tärkeää, että saadaan kansalaisille viesti siitä, että tässä ei ole kyse taas paluusta entisen business as usual, vaan nyt riskejä pitää pystyä valvomaan tehokkaasti. Kiitos. Merci beaucoup, madame. Kiitos. Ihan first best, tämä kaikista paras vaihtoehto lyhyesti sanottuna olisi sellainen, että mitä nyt tulee EKP, niin me aina olemme olleet sitä mieltä, että tällainen keskuspankki, joka on lähellä, jolla on tiiviit yhteydet tähän mikrotason valvontaan olisi parempi konsepti kuin sellainen keskuspankki, joka on täysin erillään tästä mikrotason valvonnasta tai valvojasta. Ja me olemme saneet, sanoneet tämän myös hallintoneuvostossa ennen kriisiä, hyvissä ajoin ennen en kriisiä. Tämä on ollut meidän avoin kantamme jo pitkään. Ja kun sitten meiltä kysyttiin La Rosierin komitea kysyi meiltä asiasta, niin, niin me sanomme, että me olemme käytettävissä Euroopan keskuspankkina tarvittaessa toimimaan välittäjänä mikrotason valvonnan ja, ja rahoituslaitosten välillä, joilla, jotka toimivat rajat ylittäen euroalueella. Eli Euroopan keskuspankki instituutiona siis euroalueen keskuspankkina, ei siis eurooppalaisena 27 jäsenvaltion edustajana. Olisi voinut tämmöistä, tehtävää hoitaa, mutta kuitenkaan La Rosierin komitea ei tätä tarjousta ottanut vastaan eikä ehdottanut tällaista järjestelmää, eikä sitä neuvostossakaan hyväksytty eikä komissiossa. Tämä vaan näin ohi, ohiminen sanoen. Ja sitten tämä toinen paras vaihtoehto, first best, mm, olisi se, joka tarvittaessa olisi ollut vakavaraisuuden valvontaviranomaisten tasolla Euroopan yhtenäismarkkinoilla. Ja tässä sitten puhutaan 27 jäsenen EU-sta e ja on selkeää, että nyt kun päätös on tehty, niin se ei oikeastaan vastaa sitä, mitä Euroopan keskuspankki parhaana vaihtoehtona ehdotti. Mutta täytyy nyt sitten antaa kaikki kunnia Ruotsin puheenjohtajalle – koska he saivat aikaan sellaisen ratkaisun, joka, joka oli kuitenkin kompromissi hyvinkin erilaisista kannoista. Ja nythän minä olen täällä parlamentin edessä, puhu, totta, totta, ja teillä, te olette avainasemassa, sitä en ollenkaan aseta kyseenalaiseksi, ja senpä takia minä eh, kerroinkin, mikä meidän first best paras vaihtoehto olisi ollut tämä mikrotason valvonnan osalta. Ja, ja, ja ehkä vastauksena, mitä halusitte kysyä. Thank you. Uh, Kay. Kiitoksia. Ja seuraava puhuja. Thank you. Kiitoksia. Niin, jos herra Krishe pystyisitte kommentoimaan euron vahvuutta verrattuna muihin valuuttoihin, erityisesti niillä alueilla, joille euroalueelta viedään. Viime viikolla korostettiin sitä, että 90-luvulla Ruotsin malli oli menestyksekäs vain sen jälkeen, kun Ruotsi oli devalvoinut. Jos ajatellaan euron vahvuutta, niin tämä kyllä heikentää vientimahdollisuuksia ja siksi exit-strategia voisi olla hankala. Voitteko kertoa tästä enemmän? Thank you very much, Kiitoksia, rouva edustaja. Niin, tähän liittyy oikeastaan kaksi kysymystä. Toinen liittyy euroon verrattuna muihin suuriin kelluviin valuuttoihin, ja toinen liittyy yhtenäismarkkinoiden toimintaan sinään 27 jäsenvaltion sisällä, ja sielläkin meillä on useampia valuuttoja käytössä. Mitä tulee euron asemaan yhtenä tärkeänä kelluvana valuuttana, niin kerron teille sen, mitä pidän äärimmäisen tärkeänä, ja tekin tiedätte tämän. On äärimmäisen tärkeää, että USAn viranomaiset jatkuvasti toistavat sitä, että vahva USAn dollari on USAn etujen mukaista. Ja se on tietysti USAn kumppaneiden etujen mukaista. Niiden suurten kelluvien valuuttojen joukossa, jotka kuuluvat tähän alaan. Ja se on erittäin tärkeää myös globaalin talouden, vaurauden ja hyvinvoinnin kannalta. Kuitenkin jos nyt mainitaan euro yhtenä tärkeänä kelluvana valuuttana, niin lisäisin myös sen, että jos ajatellaan niitä valuuttoja, jotka eivät globaalilla tasolla, maailmantasolla kellu, jos ajatellaan nousevien talouksien valuuttoja, erityisesti Aasiassa, jotka ovat tällä hetkellä äh, ikään kuin aliarvioidussa asemassa useista syistä, muun muassa interventioiden vuoksi, niin niiden osalta näitä valuuttoja tulisi pikkuhiljaa arvottaa euron, euroon ja USAhan verrattuna. Ja sekin on globaalin vaurauden ja vakauden etujen mukaista. Sisämarkkinoiden sisällä, sisämarkkinoilla, tehän tiedätte, että perustamissopimuksessa – sanotaan, että vaihtokurssit ovat yhteisen hyödyn asia. Se on yhteinen etu. Ja on vain yhteisen edun mukaista, että yksikään maa ei väitä, että se olisi tyytyväinen omaan valuuttaan, joka olisi mahdollisimman heikko 27 jäsenvaltion sisämarkkinoissa. Toki me olemme kaikki erilaisissa tilanteissa, meidän täytyy selviytyä erilaisissa tilanteissa, mutta varmaa on se, että ei yhdenkään maan tulisi saada sellaista etua, joka perustuisi tämänkaltaiseen politiikkaan. Ja minun tietääkseni näin ei ole, ei ainakaan Ruotsissa. Thank you. Thank you. The next is Philippe Lambert. Uh, kiitos puheenjohtaja ja kiitos tästä näistä suorista sanoista ja jatkan englanniksi, kun tässä nyt sitä kieltä puhutaan. Ne kysymykset, jotka meitä tässä koskevat, ja halusin kiittää rehellisyydestänne, johon lehdistö viittaa, näin niin kutsuttuun EKPn veropoliittiseen rooliin, kun se nyt on luottoja tällä tukenut. Tarkoitan tällä sitä, että pankki on hyväksynyt vakuudeksi kaiken näköisiä instrumentteja, myös ö, omaisuusvakuudellisia arvopapereita. Ja on tietenkin tärkeää arvottaa ne, koska halutaan ö, tietää, millä tavoin tällaiset pankit, jotka tarvitsevat tällaisia vakuuksia, saavat tukea, joka jollain tavalla kuitenkin vääristää kilpailua yhtenäismarkkinoilla suhteessa muihin plus, että saattaisin kysyä, että onko näin myös, onko oikein, että EKP toimii tällä tavalla. Tämä oli ensimmäinen osa kysymystä. Ja toinen osa on se, joka on aika, johon ehkä vaikea vastata, että kuinka teidän arvionne mukaan, kuinka paljon EU, EU-ssa olevat rahoituslaitosten tappiot, kuinka laajoja ne ovat vielä 2010-2011, kuinka monta triljoonaa ja triljoonaa. Mikä on teidän kantanne tähän asiaan? Thank you very much Kiitoksia. Ensimmäiseen kysymykseen totean, että tämän tiedätte, että ennen kriisin käynnistymistä, ennen elokuuta 2007, kun tämä turbulenssi meillä käynnistyi. Meillä oli tällainen yhteistyöpuitteisto, joka oli avoimempi. Se oli keskuspankkien välistä yhteistyötä koskeva menettely, jossa hyväksyttiin vakuudet sekä yksityisille että julkisille arvopapereille. Toisen puol- Atlantin toisella puolella näitä vakuuksia on alettu katsoa hyvin toisella tavalla kuin aikaisemmin ja siellä päätettiin, että hyväksytään myöskin yksityiset arvopaperit. Se, että me olemme hyväksyneet ABS ja yksityiset luotot alusta lähtien on seikka, joka on samassa linjassa sen kanssa, mitä euro, euron käyttöönoton yhteydessä otettiin – jo toimintatavaksemme. Meillä on siis koko ajan ollut tämä vakuusjärjestelmä, mutta samalla olemme todenneet, että seuraamme riskejä hyvin tarkasti ja teemme päätöksiä, joilla pyrimme estämään uusien riskien ottamisen tällä alueella. Kun arvotamme näitä ABS papereita. Me toimimme omalla tavallamme tässä menettelyssä ja järjestelmä toteuttaa sen tavalla, jotka mielestäni ovat asianmukaisia, mutta niitä voimme jatkuvasti parantaa, jos näemme parantamisen varaa. Kuten aivan äskettäinkin on havaittu, edellinen parannus tehtiinkin vasta pari päivää sitten. Sitten pankkiemme E- EU-alueen pankkien altistuminen tuleville poistoille ja vastaaville toimille. Niiden suhteen täytyy olla erittäin tarkka ja varovainen, sillä asiasta on esitetty monenlaisia lukuja, ne ovat jatkuvasti muuttuneet. IMF on osallistunut tähän harjoitukseen myöskin ja IMF on laskenut omavalvontansa tasoa. Tämä kysymys on hyvin vaikea, sillä pankit ovat hyvin erilaisissa tilanteissa. Jotkin arvioivat asioita hyvinkin tarkasti ja toiset taas eivät. Täytyy pitää mielessä se, että että nämä vanhat roska varat ja roskapaperit eivät ole ongelma. Julkisessa mielipiteessä tietysti esitetään sellaistakin ajatusta, että ne olisivat se pääongelma. Se ei pidä paikkaansa, vaan tilanne on se, että me olemme voimakkaassa taatumassa ja olemme pahasti miinuksella ja on paljon sellaisia luottoja, joita käytetään poistoissa. Kuitenkin tällä hetkellä sanoisin, että jos katsotaan EU-alueen koko pankkijärjestelmää, niin ne tuotot, joita odotetaan, ne toimet, joita on tehty, johtavat siihen, että poistoja tapahtuu myöskin ensi vuoden loppuun asti tämän tantuman seurauksena. Kiitoksia. Niin, jos nyt ajatellaan, millä tavalla emu ja euro perustettiin, niin mitään viime hetken lainamekanismia ei ole sellaiselle maalle, jolla on vaikeuksia, joka on joutunut spekulaation kohteeksi. Jos ei EUn jäsen on tällaisessa tilanteessa, se voi mennä vaikkapa IMFn pakeille. Jos maa on EU, EU-ssa, mutta ei eurovyöhykkeessä, tästähän puhuttiin jo aiemmin, niin on olemassa lainausmekanismi. Mutta sellainen maa kuin Kreikka, joka on EU:ssa ja eurossa, niin sellaiselle maalle ei ole minkäänlaista keskuspankin lainamekanismia. Mitä nyt pitäisi tehdä? Jos ajatellaan Kreikan kaupallisia pankkeja, niin ne lainavat yhdellä prosentilla keskuspankilla ja sen jälkeen lainaavat edelleen Kreikan julkiselle sektorille neljän prosentin korolla. Tämähän on anti, lahja pankit tekevät tällä tavalla, käärivät mielettömästi rahaa ja to, reaalitalous kuitenkin kärsii, koska se ei ole keskuspankilta saanut likviditeettiä. Mitä mieltä te olette tästä? Miten tähän ongelmaan voidaan ö, vaikuttaa? Te puhuitte Kreikasta. Minkälaisia rohkeita päätöksiä teidän ne täytyy tehdä? I would say first that it is not by chance. Sanoisin ensimmäiseksi, että ei ole mitään sattumaa, että että euroalueen maat eivät pysty käyttämään osaa näistä poikkeustoimista, jotka mainitsitte esimerkiksi IMFn tai muiden EUn sisällä olevien euron kulmattomien alueiden osalta. Jos jokin maa kuuluu euroalueeseen, niin budjetti vaje on seikka, joka vaikuttaa tämän euron rahoitukseen sinänsä, joten siitä koituu valtavaa hyötyä siinä mielessä. Se on itsessään hieno apuväline ja ilmaisee sitä tärkeää solidaarisuutta, joka tähän yhteisvaluutta-alueeseen kuuluvien maiden välillä vallitsee. Ja tämä solidaarisuus on ollut myös nähtävissä selkeästi viime aikoina. Tarvittavista toimista toteaisin, että tilanne määrää, mitkä toimet ovat sopivia. Tosiseikka on, että jos jokin valtio Ja puhun tässä nyt esimerkinomaisesti jostakin maasta. Te kysyitte tietystä maasta, mutta sanoisin, että jokaisen maan kohdalla erikseen toimii se periaate, että on tärkeää varmistaa se, että, että kotitaloudet ja yritykset sekä finanssialalla että muualla voivat luottaa siihen, että julkistalous taloutta rahoitetaan kestävällä strategialla. Jos näin ei ole, niin silloin ei ole myöskään luottamusta, ei kotitalouksissa eikä yrityksissä. Ja miten silloin elvytään ja toivutaan lamasta? Tietysti on sitten myöskin valtion uudelleenrahoittamisen kysymys jos ei keskipitkän tai pitkän aikavälin strategiaa, kestävää verotusstrategiaa ja julkistalouden strategiaa ole, niin miten sitten näitä eri instrumentteja oikein hajautetaan? Yrityksillä ja kotitalouksilla ei ole keinoja toimia. Ja valtion kirstun kasvattaminen on silloin ongelma. Kaikissa maissa valtio, varainministeriö on aina kuitenkin se luotettavin taho tilanteesta huolimatta. Ja jos näin on, niin silloin yksityisten toimijoiden, kotitalousten ja yksi, y, yritysten täytyy ottaa korkealla hinnalla luottoja, jos valtion tilanne on huono. Ja tarvitaan siis keskipitkän ja pitkän aikavälin strategiaa tilanteen hoitamiseksi. Hans-Peter Martin. Kiitoksia. Teillä on taatusti tällä hetkellä yksi maapallon kiinnostavimmista ja haastavimmista työtehtävistä. Kreikan suhteen totesitte, että pidätte tilante, tilannetta hyvin kriittisenä Kreikassa. Haluaisin tietää, mitä se tarkemmin tarkoittaa. Voisitteko hiukan eritellä sitä? Näettekö, että on se vaara, että siellä tapahtuu samantyyppistä kehitystä kuin Argentiinassa? Voitteko ajatella, että kreikkalaiset eivät enää saisi tulostensa perusteella kuulua euroalueeseen, vaan Kreikan olisi poistuttava, erottava siitä? Toinen kysymykseni on se, että kun nyt kansallisella ja eurooppalaisella tasolla suunnitellaan monenlaisia lakitoimia näiden varjopankkien ongelman hallitsemiseksi, niillähän on ollut merkittävää vipuvaikutusta. Pidättekö näitä aloitteita tämän harmaan alueen haltuunoton kannalta riittäväksi? Ja kolmanneksi, finanssivalvonnasta on todettu, että EKP selviää lakmustestistä vain, jos, jos jos tämä 442 miljardia hoidetaan asiallisesti. Minä itse en itse asiassa maininnut Kreikkaa missään vaiheessa. Niin, sieltä tuli kysymys, mutta minä en niin sitä itse tuonut esille. <laughs> Halusin vaan tämän selväksi. Islanti ja Kreikka mainittiin kysymyksessä ja minä vastasin sitten kysymykseen. Ja ainahan pitää kysymykseen vastata, mutta minä en myöskään puhunut Argentiinasta. Ja, va, no niin, nyt sitten Kreikkaan liittyvä kysymys. Sanoin itse, että minun vastaukseni koskee kaikkia muitakin maita. Ja on aivan selvää, että tässä tapauksessa, kuten Irlanninkin osalta esimerkiksi, me olemme nyt sellaisessa tilanteessa, joka on erittäin vaativa. Irlannin osalta täytyy tehdä, tai on tehtykin jo hyvin, hyvin tiukkoja päätöksiä, ja hallitus on ollut oikeassa näin tehdessään. Koska tilanne oli niin vaikea, ja sanoin, että olin luottavainen, että että tällaisia rohkeita ja erittäin tarpeellisia päätöksiä tehdään Kreikankin osalta. Mutta siis minun vastaukseni koski kaikkia maita. Ja on totta, että, että tässä on erilaisia asteita kriisin vaikeudessa. Mutta jos voidaan laatia uskottava strategia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, niin, niin se pystyy elvyttämään maita. Ja toisen kysymykseen näistä varjopankeista. Tällä hetkellä maailman tasolla ja Euroopan tasolla ja Baselin komitean tasolla – pyritään välttämään sitä, ettei taas jouduta tähän samaan ansaan näistä, näiden varjopankkien osalta. Se nimittäin on sellainen tekijä, joka on ollut yksi tämän koko draaman liikkeellepanijoista. Ja me haluamme kaikki kaikin tavoin välttää tällaista tämmöistä anomalia, e, e, epä, epätilannetta, epä, epäjärjestelmää, koska me emme ole saaneet sen suhteen kaikkia asioita selvitettyä. E, ne päätökset, joihin, jotka on tehty, niin haluan korostaa, että sekä eurojärjestelmä että EKP ja tämä eurooppalainen tiimi, eli euroalue, on, kuten kaikki maailman muutkin keskuspankit ja, ja, ja sisarinstituutiot tuolla toisella puolella Atlanttia, olivat hyvin vaativassa tilanteessa, jossa sitten vasta, johon vastattiin nopeasti, rohkeasti tarvittaessa. Kuitenkaan menettämättä tätä kompassin perusneulaa, eli pintavakauden säilyttämistä. Ja senpä takia ankkuroitiin nämä inflaatioodotukset ylpeänä. Siis voin sanoa, että me olemme erinomaisesti pystyneet ankkuroimaan nämä inflaatio-odotukset meidän alle kahden prosentin ja, mutta kuitenkin lähellä kahden prosentin tavoitettamme. Ja kun nyt sitten vähiten puretaan näitä vuoden operaatioita, kuten mainitsin jo, niin tämä järjestelmä suunniteltiin niin, että voidaan vastata tilanteeseen ja säilyttää myös uskottavuus, joka on hyvin tärkeä. Me luotamme ja uskomme, että, että kansalaiset ja myös perustamissopimus edellyttävät meiltä tätä, mutta samalla myös vain näin pystymme säilyttämään nämä keskipitkän ja pitkän tähtäimen hyvinvoinnin ja, ja, ja kasvun tavoitteet. Ja me pyrimme tämän deflaatioriskin välttämään, koska se syntyi silloin kriisin hetkellä – heti Lehman, äh, Lehmanin veljesten kriisin jälkeen. Problems with my microphone. Uh, next. Seuraavaksi äh, Dimitros saa puheenvuoron. Pyytäisin edustajia välttämään kysymästä äh, kolmea kysymystä, joihin kaikkiin, kaikkiin sitten täytyy vastata kolmessa minuutissa, koska muut kysyjät kärsivät. Ja pozwolę sobie pominąć pytania, na które już wcześniej pan prezes odpowiadał, mimo że one zawsze się... Niin, en halua tässä ö, e, esittää kysymyksiä, joihin on jo vastattu, vaikka toki tällaiset kysymykset aina kirjoittavat uusia kysymyksiä. No haluaisin kysyä teiltä, minkälaiseksi arvioitte tämän näiden valvontainstituutioiden aikataulua. Meillähän ei tällä hetkellä ole mitään yhteistä instituutiota Euroopan unionissa. Eri maissa on erilaisia käytänteitä. Joissain maissa on paikallisia entiteettejä tietyillä, ja toisaalta tietyillä markkinoilla on suurien kansainvälisten instituutioiden valta-asema. Eli ettekö te näe minkälaista uhkaa tästä valvonnalle? Ettekö pelkää, että että jos me saamme tällaisen valvontaviranomaisen ja jonkinlaisen välimiesmenettelyn siihen, niin emmekö me vain ota sellaisen riskin, että taas suistamme tasapainosta paikalliset markkinat. Ja vallitsevan aseman saavat sellaiset instituutiot, joiden päämajat ovat itse maan ulkopuolella. Kiitos. Thank you. Thank you very much for... Kiitoksia tästä kysymyksestä. Alustava huomio. Kun me katsomme nyt tilannetta ja realiteetteja ei-euroalueen maissa ja talouksissa, siis Euroopan unionin jäsenvaltioissa, jotka eivät ole eurossa, No se, että useissa tapauksissa, kuten teidänkin kysymyksestäni kuulsi, suuri osa pankkisektorista on ulkoisten instituutioiden omistuksessa, niin tämä tilanne on oikeastaan lopulta ollut vakauttava, koska näillä pankeilla on ollut mahdollisuus saada likviditeettiä omasta konsernistaan tai päämajastaan. Ja kun me lähdimme, sen jälkeen kun kriisi tiivistyi, kun me lähdimme näinkin poikkeuksellisten toimien ei-standardinomaisten toimien tielle, niin me kerroimme kyllä euroalueen pankeille myös Itä- ja Keski-Euroopan maissa, että teidän, teidän täytyy jatkossakin tarjota likviditeettiä. Me itse toimimme pankkisektorin vakauden tähden yleisesti, mutta sitä silmällä pitäen, että teilläkin on vastuuta kannettavananne Itä- ja Keski-Euroopan maissa. Tämä oli osa sitä viestiä, jonka välitimme tuolloin, ja toki edelleenkin välitämme samaa viestiä. Mitä sitten tulee uusien viranomaisten vaikutukseen ja tähän ajoitukseen? No, kaikki riippuu tietysti öö, tehtävistä päätöksistä. Mutta jos ajatellaan, mikä vaikutus näillä päätöksillä voisi olla – niin en nyt olisi yhtä mieltä tämän ö, pelon kanssa, johon viittasitte. Minusta kyllä vaikuttaisi, että kaikki on ihan tasapainoisesti, hyvin tasapainotettu oikealla tavalla, eikä kenenkään tulisi pelätä sitä, että tämä, nämä viranomaiset toimisivat epäreilulla tavalla, epätasa-arvoisella tavalla, sikäli kun ongelmia tulisi eri maissa. Mr. Langen. Langen, olkaa hyvä. Ja, vielen dank. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos pääjohtaja. Ensin haluan korostaa sitä, että EKP on toiminut hyvin rauhallisesti ja arvonsa mukaisesti tässä finanssimarkkinakriisissä. Ja suuri osa näistä myönteisistä kehityksistä on teidän ansiotanne. Riskeistä toteaisin, että finanssimarkkinat ovat kasvaneet valtavasti realis, siis kolminkertaisesta rea- arvosta reaalitalouteen verrattuna yhte- 11-kertaiseksi. Ajatteletteko, että olisi tärkeää palata tuolle vuoden 2000 tasolle, jolloin siis koko oli kolminkertainen Ja miten sitten näette nämä toimet pankkialalla? Esimerkiksi Yhdysvalloissahan on käynyt niin, että pankit ovat tulleet aiempaa suuremmiksi, mikä taas lisää valtioiden riskejä eikä suinkaan vähennä niitä. Jos haetaan selkeämpiä ja varmempia taseita, niin tämä ei mielestäni ole hyvä asia. Mielestäni ei ole niinkään, että kaikki riskit olivat sellaisia, jotka piilivät pankeissa ja niiden taseissa, ja sitten taas keskuspankkien toiminta ei ole välttämättä parantanut tilannetta näiltä osin. Miten arvioitte tilannetta? Kiitos kysymyksestä ja kiitos tästä huomautuksesta heti ensi alkuun. Mitä tulee tähän järjestelmäriskiin ja sitä arvioivaan elimeen, niin te kysyitte, eh, miten rahoitusmarkkinoiden eh, kutistuminen tai pankkisektorin kutistuminen vaikuttaa? Minä en kovin simppeliä vastausta voi antaa, koska tätä täytyy katsoa siinä valossa, mitä, mikä tämä kokonaistilanne on. Luonnollisesti tämä, tämä ESRB tutkii systeemin vakautta järjestelmän vakautta tämän valitettavan kokemuksen jälkeen. Ja meidän täytyy katsoa kaiken näköisiä ilmiöitä. Ja, ja, ja kaikuna siihen, mitä äsken sanoitte, niin kun katsotaan vuosia 2000-2007, niin se määrä, joka oli johdannaisten, johdannaisia maksamatta voidaan kertoa seitsemällä, niin tottahan on valtavan kiinnostava, että mikä ilmiö voi olla tämmöisen rakenteellisen, tämän näin valtavan, tällaisen mittavan rakenteellisen muutoksen pohjalla tai taustalla eihän meidän täydy sitä johtopäätöstä tehdä, että on täysin epänormaalia ja aivan liian nopea kehitys ja meidän täytyy jotenkin tällaista kehitystä välttää. Kysymys, kysymys pitää tuoda esiin. Ja sitä pitäisi, se pitäisi tuoda esiin itse asiassa paljon systemaattisemmin. Ja, ja tällaisia kysymyksiä pitäisi Euroopan tasolla kysyä, USAn tasolla kysyä ja myös maailmanlaajuisen rahoitussektorin tasolla, kun eri osapuolet keskustelevat keskenään. Ja myös nämä, nämä instituutiot, jotka olivat korkeasti velkaantuneita, lisääntyivät kuusinkertaisesti. Ja onko tämä nyt sitten sellainen vakauden vai epävakauden eh, mittari, niin siihenkin kysymykseen pitäisi vastata. Mutta kuitenkin meidän pitäisi välttää liian nopeita johtopäätöksiä. Nimittäin asiaa pitäisi katsoa hyvin, hyvin tarkkaan ja systemaattisesti ja, ja, ja ammattimaisesti. Kun sitten puhutaan näistä laitoksista, kun sanoitte, että jotkut kasvavat ja kasvavat, niin meidän täytyy seurata tilannetta tarkkaan. Ja tämmöistä simppeliä vastausta, että se on liian iso laitos, että ei saisi olla laitosta, joka on tietyn rajan yli, niin tämä on vastauksena liian yksinkertainen. Jos sanotaan, että ne ovat liian yhteenliittyneitä tällaiset laitokset, niin sekin on vastaus, joka edellyttää lisäanalyysiä, nöyrää, ammattitaitoista analyysiä. Minun käsitykseni on se, että meidän pitäisi ensinnäkin katsoa näitä laitoksia, suuria ja toisin, toisiinsa liittyneitä laitoksia ja sitä kautta analysoida se järjestelmäriski, jota ne edustavat ja sen jälkeen sitten katsoa, miten voitaisiin lisätä niiden vakautta ja, ja miten voitaisiin sisäistää tämä äh, systeemiriski. Semmoisessa tapauksessa, että vaikka me olisimme suunnitelleet vakauden valvonnan tällaisen systeemin riskin osalta. Jos kuitenkin tällaiset laitokset kaatuvat, niin sitten pitää löytää tarvittavat parannuskeinot, myös juridiset keinot tällaisille e, isoille toisiinsa liittyneille laitoksille, jotta voitaisiin minimoida tämä vaara, joka liittyy tällaiseen järjestelmään. Ja tämä edellyttää paljon työtä ja luonnollisesti meidän pitää näitä järjestelmiä ja niiden vastustuskykyä myös katsoa, koska tällainen järjestelmä pystyy, tai tämmöinen laitos pystyy järjestelmän sisällä vaikuttamaan niin helposti toisiin laitoksiin. Liana Ivanova. Thank you, Monsieur Trichet. Kiitoksia, herra Richet, että tulitte paikalle tänään. Kaksi lyhyttä kysymystä. Ensimmäinen liittyy exit-strategiaan ja tähän punaiseen lippuun, jonka mainitsitte alussa, nimittäin tähän veropoliittiseen epätasapainoon. Kun se tosi seikka, että monet maat ovat syvästi velkaantuneita ja niillä on valtiontalouden vajetta, niin miten teidän mielestänne tämän ylimääräisen rahan poisvetäminen vaikuttaisi ja mikä olisi EKPn politiikka näiden syvästi velkaantuneiden maiden suhteen silloin siinä vaiheessa, kun ei enää voitaisi tällaista tukea antaa. Ja toinen kysymykseni liittyy ei-euromaihin, siis EUn jäsenvaltioihin. Mielestäni on tärkeää, että EKP, euromaat ja komissio rohkaisisivat eurovyöhykkeen laajenemista erityisesti tämän talous- ja rahoituskriisin kontekstissa. Ja kysymykseni kuuluu, millä tavalla EKP tulee tukemaan niiden jäsenvaltioiden ponnistuksia, jotka eivät kuulu euroon, kun haluavat siihen liittyä. Erityisesti sellaisissa tapauksissa, kun on todistettu, että valtion talous on ollut kurinalainen. Miten aiotte rohkaista näitä maita osoittamalla, että ne ovat menossa oikeaan suuntaan? Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ensimmäiseen kysymykseen vastaisin seuraavalla tavalla. Me EKPssä, kuten sanoin, olemme vahvasti sitä mieltä, että on äärimmäisen tärkeää saada aikaan kestävä, kestäviä veropoliittisia strategioita keskipitkällä ja lyhyelläkin aikavälillä, pitkällä aikavälillä. Ja olen iloinen kuullessani, että myös ECOFIN jakaa tämän mielipiteen. Ja tehän tiedätte, että ECOFINissa – Viimeisimmässä Ecofinin kokouksessa tehtiin juuri sellaisia päätöksiä, jotka menevät tähän suuntaan. Me tuemme täysin komissiota sen omassa roolissaan, joka on vaikea rooli. Komissio on kuitenkin toiminut hyvin, tilanne oli hankala ja komissio toimi hyvin ja me, olemme, me kyllä ö, seisomme niiden ö, päätösten takana – jo, joita komissio ja hallitukset ovat tehneet. Me vetoamme suurimpaan osiin hallituksista kyllä pitämään kiinni siitä, mistä, mitä on päätetty, ja toisia taas pyydämme tekemään tulevina viikkoina asianmukaisia päätöksiä. Ja mitä sitten tulee euroalueen laajenemiseen, niin sanoisin, että meidän mielestämme tämä on hyvin tärkeää Aivan kuten me pidämme tärkeänä, että perustuslain mukaisesti lähenemistä tapahtuu. Ja kaikki hallitukset lienevät yhtä mieltä siitä, että on tärkeää kunnioittaa perustamissopimusta sellaisena kuin se on. Ja aina toki mainitsen myös sen, kuinka äärimmäisen tärkeää on niille maille, jotka ovat tulossa euroon – että ne itse valmistautuvat. Se on niiden oman vaurauden takia tärkeää. Jos ne nimittäin eivät ole valmistautuneet hyvin, niin niillä tulee olemaan eurossa vaikeuksia. Ja se on koko euroalueen kannalta tärkeää, että, olemme, että me pysymme yhtä uskottavina kuin olemme olleet. Ja josta on sovittu. Näin me asian näemme. Thank you. Uh, Mr. Ludvigsen, you're next for the S&D Group. Tack för ordet, fru ordförande. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos herra Trichelle, että hän on täällä kertomassa meille näitä asioita ja vastaamassa kysymyksiin. Tiedämme kaikki, että työttömyys on korkealla koko Euroopassa ja työllisyys on heikentynyt voimakkaasti. Nyt on nähtävissä merkkejä siitä, että työttömyys kasvaa myös ensi vuonna monissa maissa. Ja lähtötasokaan ei valitettavasti ole kovin alhainen tässä asiassa. Työkriisi on tosiasia ja se vain kovenee ja ne, joihin se pahiten vaikuttaa, ovat usein niitä, jotka ovat heikosti saaneet jalansijaa työmarkkinoilta ja joilla on puutteita koulutustaustassa. Monien mielestä on riski, että työttömyys jää pysyvästi korkealle tasolle. Kuinka EKP arvioi mahdollisuuksia ehkäistä työttömyyden kasvua ja onko ajateltu esimerkiksi koulutuspoliittisia toimenpiteitä, joilla tätä voitaisiin ehkäistä? Kiitos. Uh, no ensinnäkin olette ihan oikeassa siinä, että että nyt on ollut erittäin vaikea tilanne, joka, joka myös on nyt sitten taantuman jälkihoitoa, koska taantuma on luonut potentiaalista työttömyyttä. Ja tämä työttömyys sen kun vain kasvaa, vaikka nyt ollaan jo, jo, jo plussan puolella. Mutta me emme silti pysty vielä näitä laman jälkiseurauksia välttämään. Ja tämä on sellainen tekijä, joka on erittäin tärkeä, koska se on luottamuksen ja uskottavuuden kannalta pahaksi. Ja senpä takia me pyrimme kaikkemme tekemään, jotta saisimme uskottavuutta luotua Euroopan talouteen. Ja, ja, ja siihen tarvitaan tätä luottamusta. Sitten työllisyyskysymyksen osalta olemme sitä mieltä, että perusperiaate on se, että rakenneuudistukset, rakennemuutokset, joista nyt on Euroopassa päätetty kaikilla päättävillä tasoilla, että sitä kautta saataisiin talous, joka olisi dynaamisempi ja aktiivisempi ja, ja, ja työllisyyslähtöisempi tai keskeisempi. Ja tämä Lissabonin agenda, josta aikanaan on hallituksessa päätetty, niin sen sisällä ja näiden rakennemuutosten sisällä pitäisi kehittää koulutusta, jatkokoulutusta. Se on erittäin tärkeää. Me olemme tietopohjainen yhteiskunta ja, sen merkitys lisääntyy entisestään ja, ja, ja työvoiman merkitys ja sen koulutus ja, ja osaaminen tulee olemaan entistä tärkeämpää ja sen takia meidän pitää pystyä myös erikoistumaan yhteiskuntana palveluiden ja hyödykkeiden alalla, jotta saisimme selkeää lisäarvoa tuotettua tuotteisiin ja palveluihin, ja se tarkoittaa tosiaan lisäkoulutusta. Me uskomme myös siihen, että monissa maissa ja kun puhutaan näistä rakennemuutoksista myös työmarkkinoilla. Tämä on tärkeää myös työ, työ, työpaikkojen kasvun luomiseksi. Simon. Ja. Herr Präsident, in Zeiten, wo wir uns Kiitos. Pääjohtaja, nyt kun me pohdimme sitä, miten tätä kriisiä torjutaan ja tulevia kriisejä samoin, ajatteletteko te miten tulevaa kriisiä torjuttaisiin ja miten sitä, millaisia toimia ja millaisia institutionaalisia välineitä olisi käytettävissä. Saksan pankin hallintoneuvoston puheenjohtaja Akeman viime viikolla esitti sellaisen ajatuksen, että jo nyt yksityiset laitokset eli pankkimaailma, mutta myös julkinen puoli – alkaisi panna rahaa säästöön sen varalle, että jossain vaiheessa asiat menevät taas päin mäntyä. Ainakin Saksassa tämä ajatus eh, herätti tyrmistystä, että eikö muka esimerkiksi Saksan pankki ja muut nykyiset instituutiot pysty toimimaan ja tätä ajatel, tämä käsitettiin sellaiseksi tappioiden sosialisoinniksi. Ja haluaisin tietää, mitä mieltä olette tästä. First of all, it's uh, extremely important. Niin ensinnäkin on äärimmäisen tärkeää, että koko järjestelmästä tulee vastustuskykyisempi. Ja jos ajatellaan erityisesti, kun ajattelemme vakautta, niin me erityisesti peräänkuulutamme sitä, että otetaan huomioon se, että tämänhetkinen tilanne on edelleen vakava, mutta vuonna 2012 meillä on sellainen tunne ainakin, kuten tiedätte, että tämä rahoitusinstituutioiden pääomavaatimus otettaisiin vakavammin kuin aiemmin, nimenomaan, jotta jokainen instituutio olisi vastustuskykyisempi ja loppujen lopuksi myös jokainen instituutio, koko systeemi olisi sellainen. Eli hyvinä aikoina täytyy pohtia ää, myös pahoja aikoja. Tämähän on ihan normaalia. Me myös suunnittelemme jonkinlaista ää, suhtande, suhtanteiden vastaista toimia toimintaa, joka myös Basel 2 puitteissa voisi toimia niin, että kukin instituutio systeemin sisällä ottaisi huomioon myös mahdolliset tulevat vaikeudet. Se, että pyydettäisiin hallituksia jo ex antepohjalta pistämään sivuun tarpeellisia määriä mahdollisen ongelman varalta, niin se on kyllä kansallisten parlamenttien heiniä tällainen pyyntö esittää. Ja minun tuntoni tällä hetkellä on se, että ei ole todennäköistä, että veronmaksajat haluaisivat toistamiseen hyväksyä saman riskin kuin tämän kriisin aikana on tapahtunut. Enkä usko, että tämä olisi kovin järkevä tie, jolla kulkea. Ensinnäkin meidän täytyy tehdä koko järjestelmästä, systeemistä vastustuskykyisempi ennen kuin voimme pyytää veronmaksajia osallistumaan riskeihin. Mutta siinä vaiheessa, kun olemme tehneet kaiken, minkä pidämme tärkeänä, niin itse privaattisektorin täytyy olla vastustuskykyisempi ja vähemmän hauras. Jos jää vielä sellaisia tapauksia, joissa, tai jos tulee sellaisia tapauksia, että veronmaksajan täytyy edelleen puuttua peliin, niin eihän sitäkään voi poissulkea. Mutta se ei tietenkään ole oikea tapa ö, lähestyä ongelmaa tällä hetkellä. Thank you, Madam Chair. Monsieur... Kiitos. Herra Trichet, euro alueella on elpyviä maita ja toiset, kuten Espanja, jossa uudistukset eivät ole johtaneet kehitykseen. Ja esimerkiksi Ranskassa kotitaloudet ryhtyvät, laul, ryhtyvät lainaamaan ja taloja ostetaan. Ja Euroopan tasolla on eroja ja niinpä saattaa tapahtuma tapahtua, että tämä valuutta-alue ei olisi enää samanlainen kuin ennen ja että rahapolitiikka vahingoittaisi markkinoita. Esimerkiksi joissakin eurooppalaisissa maissa, kuten Ranskassa ja Saksassa, niissä on jo positiiviset inflaatiotasot, kun taas kuten meillä Espanjassa, Kreikassa, Irlannissa inflaatio on vielä miinuslukuinen. Miten sitten, tässä tapauksessa rahapolitiikka saattaisi vaikeuttaa ja haitata tilannetta. Ja ja itse asiassa rahapoliittiset toimenpiteet saattavat haitata ja rajoittaa niitä maita, joissa elpyminen ei ole vielä lähtenyt käyntiin. Onko EKP ajatellut tällaista kysymystä vai jatkaako se tällaista keskitason rahapolitiikkaa, jota se tähän saakka on harjoittanut? Sitten toinen lyhyt kysymys, joka koskee läpinäkyvyyttä, transparenttiota ja avoimuutta. Sehän parantaa riippumattomuutta ja uskon, että velkaantuneisuuden ja avoimuuden välillä on tietty suhde. Hallintoneuvoston kokousten pöytäkirjat pitäisi julkistaa samalla tavalla kuin Japanin ja Britannian ja USAn keskuspankkien hallintoneuvostojen pöytäkirjat julkistetaan. Sitten vakuuksista Äh, ei tässä tarvitse nationalistisesti tulkita tätä avoimuutta. Tämä kriisi on äh, osoittanut entistä paremmin, että me olemme kaikki samassa veneessä. Uh, Kiitos näistä huomautuksista. Ensinnäkin me olemme yhtenäis markkinoilla ja, ja emussa kaikki. Tämä vastauksena muillekin, jotka kysyivät siitä, miten EU eurovyöhykkeeseen pääsee sisään. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin ymmärretään, että olemme kaikki tässä yhteisessä valuutta, valuutta-alueessa. Eurooppa, euro on yksi valuutta. Jos katsotaan Japanista tai USAsta, että on euro yksille ja toinen euro toisille, ei kun on vain yksi euro ja se on, sille on vain yksi uskottavuus ja sille on vain yksi korkokanta ja sille on vain yksi vaihtokurssi ja niin edelleen. Mutta luonnollisesti on olessa sellainen elin, joka vastaa euron uskottavuudesta, hintavakauden kannalta euroalueella 330 miljoonaa 16 maata. 330 miljoonaa ihmistä ja 16 maata. Saman verran suurin piirtein kuin USAssa. Ei kukaan voi kuvitellakaan, että USAssa eh, suunniteltaisiin rahapolitiikkaa Kalifornian erikseen, Massachusettsille erikseen, Floridalle erikseen tai Wyomingille erikseen. USAn rahapolitiikka suunnitellaan koko maa, mantereelle ja koko maalle. Ja näin me teemme myös euroalueella. Ja siinä mielessähän puhutaan vähän samoissa mittasuhteissa kuin USAsta. Tämä on tärkeä muistaa. Luonnollisesti on olemassa Eh, rahapolitiikka, joka on suunniteltu vakauden ja hyvinvoinnin ja vaurauden eh, kannalta 330 miljoonalle kansalaiselle. Sitten on olemassa kansallisia päätöksiä, jotka liittyvät veropolitiikkaan ja jotka liittyvät työllisyyskulujen seurantaan esimerkiksi ja, ja, ja yksikkökuluihin, ja sitten jotka suunnit, joilla suunnitellaan näitä rakennemuutoksia. Mutta se laajuus, mitä kansallisia väyliä pitkin voidaan tehdä, niin se on huomattava. Ja haluan, että ymmärrätte, kuinka tärkeää on muistaa, mitä vielä kansallisella tasolla tehdään – Luonnollisesti me valvomme näitä politiikkoja. Ja maat keskenään valvovat. Ja sitten on tällaisia kilpailutekijöitä, kuten työvoiman yksikkökustannukset ja muut, joita sitten seurataan, tai maat peilaavat toinen toisiaan vastaan. Ja sitten on nämä omat rakennepolitiikat. Mitä sitten tulee avoimuuteen, niin haluan sanoa, että me olimme ensimmäinen maailman keskuspankki, joka julkisti reaaliajassa online ensimmäiset viiden kuuden sivuiset johdannet kertoakseen mitkä ovat hallintoneuvoston päätösten taustat. Tällaista ei koskaan tehty ennen kuin EKP ryhtyi toimintaan. Me muutimme sit, siis sen tavan, miten avoimuutta tulkitaan silloin, kun me ryhdymme näin tekemään. Me olimme ensimmäinen tärkeä keskuspankki, joka otti käyttöön käyttöön lehdistötilaisuudet heti sen jälkeen, kun hallintoneuvosto oli päätöksensä tehnyt. Sen Wilhelm Eisenbergsaisen aikaa. Ja tämä on ollut mahdollisuus tuoda asioita avoimesti esille ja myös reaaliajassa heti sen jälkeen, kun hallintoneuvostossa päätökset on tehty. Viiden, kuuden sivun selostukset siitä, miten, millä me perustelemme omat päätöksemme – ja, ja esitellään heti se lehdistölle. Meistä tämä, tai, tai meistä ei ole soveltuvaa mainita ääniä yksitellen silloin, koska ne ovat yksittäisiä ääniä. Mutta on soveltuvaa ja sopivaa, että koska meillä on 16 eri jäsenvaltiota jokaisessa, jokaisella maalla on tai jokaisen hallintoneuvoston jäsenen on pystyttävä puolustamaan hallintoneuvoston yhdessä tekemiä päätöksiä. Kiitoksia, Renata Hybner. Thank you uh, very much, Madam uh, Chairperson. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin tämä exit-strategia minun mielestäni Ähm, on nimenomaan tällaisia toinen toistaan seuraavia toimenpiteitä, joilla pyritään äh, äh, vastaamaan näihin kehityskulkuihin viime aikoina. Ja luonnollisesti se edellyttää myös tällaista tehokasta koordinointia Äh, koordinointimekanismia. Ja tästä aasinsilta tähän äh, raha- ja veropolitiikan exit-strategian, mutta hieman eri näkökulmasta kuin kollegalle. Kriisillähän on erilaisia vaikutuksia jäsenvaltioihin ja arvoihin ja toiset elpyvät nopeammin kuin toiset ja tästä seurauksena on se, että ajoitus veropoliittisiin toimenpiteisiin ja exit-strategioihin on eri. Mutta on hyvin tärkeää, että tämä rahapoliittinen rahapoliittinen purku seuraa vasta tätä veropoliittista purkua koska on näitä nämä korkokannat ovat pysyneet, niitä on pystytty pitämään alhaisena. Kun on näitä toimenpiteitä, joilla pankki nyt tulee purkamaan lähitulevaisuudessa näitä tukia, niin voidaanko se tehdä niin, että sitä ei katsota korkokannan nousun valmisteluksi. Nimittäin jos tämä on taustalla, niin, niin silloinhan se ää, ää, ää, heikentäisi tätä elpymismahdollisuutta. Sitten onko EKPllä tarve suunnitella näiden veropoliittisten strategioiden koordinointia, jotta myös rahapoliittiset toimenpiteet voitaisiin täytäntöönpanna mahdollisimman juohojasti? Ja, ja miten te varmistatte tämän koordinoinnin, tämän veropoliittisten purkutoimien osalta, koska nehän nojaavat nimenomaan tai edellyttävät nimenomaan sitä, että, että, että koordinoidaan hyvin nämä toimenpiteet. Uh, Kiitos. Muutama huomautus tässä. Eihän tässä ole kyse tällaisesta verotuspoliittisesta exit-strategiasta. Meillä on erittäin esimerkillinen ohjelma – Joten tällaista ongelmaa oikeastaan ei ole olemassakaan. Sitten on sellaisia maita, jotka ovat vahvasti vielä velkaantuneita, jotka ovat ryhtyneet veropoliittisesti purkamaan näitä, ja esimerkiksi Irlannissa. Muut alkavat vuonna 2011, joko 2010 tai 2011. Joten tällaista on jo ryhdytty täytäntöönpanemaan eri maissa, mutta tämä komission ehdotuksesta on olemassa tällaisia tarvittavia toimenpiteitä, joita, joita eri maissa tarvitaan. Tämä on tämä fiscal exit, veropoliittinen exit-strategia. Mitä sitten tulee muihin konsepteihin, miten ollaan tuettu rahoitusmarkkinoita tai rahoituslaitoksia. Niiden osalta tämä purku on jo alkanut Tämä tuki, tukea rahoituslaitoksille ei saa sekoittaa tähän verotus, veropoliittiseen, vaan tässä on erilaisia pääomamalleja ja, ja vakuusmalleja, vakuutusmalleja erilaisia. Ja nämä kaikki on suunniteltu ikään kuin nämä epästandardin mukaiset. Ne, on, ne olivat nimenomaan suunniteltu poikkeuksellisiin tilanteisiin – Ja normaalisti nämä seuraavat näitä markkinoiden paranemisvaiheita, kehittymisvaiheita. Ja on olemassa joukko päätöksiä, nämä epätavanomaiset ja sitten toisaalta tavanomaiset päätökset. Viime torstaina kerronkin sen täällä jo. Me katsoimme, että korkotaso on nyt paikallaan ja sitten kun ryhdytään purkamaan näitä toimenpiteitä, niin se ei tarkoita millään tavoilla sitä, että, että se jo, vaikuttaisi korkotason nousemiseen. Me, meistä tällä hetkellä se on paikallaan eikä tarkoituksena ole ää, teille välittää mitään viestiä korkotason muutoksista tällä hetkellä. Luonnollisesti kaikki tietävät, että meillä kompassissa on vain yksi neula ja jos tarvitsee muuttaa rahapolitiikkaa, niin sitten me teemme näin, koska haluamme säilyttää hintavakauden keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Thank you. Uh, Mrs. Jury. Köszönöm szépen, elnök asszony. Um, elnök úr, nagyon örülök, hogy már a bevezetőjében is szót ejtett uh, közé. Kiitoksia. Ja pääjohtaja Minua ilahdutti erityisesti, että jo johdantopuheenvuorossanne puhuitte Itä- ja Keski-Euroopasta ja totesitte, että tilanne näyttää vakautuvan, vaikkakin me kaikki tiedämme, että reaalitaloudessa on jo merkittäviä ongelmia näissä mainituissa maissa. Kolme kuukautta sitten kysyin teiltä, miten tällaisella swap-toimella oikein tehtiin, mitä siinä tapahtui siis euromaiden ja euron ulkopuolisten maiden välillä. Jos nyt tarkastellaan erityisesti Unkarin tilannetta, niin voidaan todeta, että markkinoiden toimijat valittavat siitä, että likviditeettiä ei ole tarpeeksi ja luottoja ei saa tarpeeksi. Miten tämä likviditeettitilanne oikein tyydytetään? Se on kysymykseni. Pankit puolestaan valittavat siitä, että vakavaraisuuden, vakavaraisuuteen kohdistuvat toimet ja odotukset sen suhteen euroalueella – on johtanut siihen, että euroalueen pankit ovat saaneet valtavasti lisälikviditeettiä ja Itä- ja Keski-Eurooppa, niissä tilanne likviditeetin suhteen on huonompi kuin Keski-Euroopan maissa. Vai onko tilanne päinvastoin? Miten oikein näette tämän tilanteen? Thank you very much, madam. I have the memory of your... Kiitoksia, edustaja. Niin, minä kyllä muistan tämän kysymyksen jo edellisestä kerrasta. Toteaisin vain, että mitä tulee Unkarin ja keskuspankin ja meidän suhteeseen, se on hyvin läheinen suhde, hyvin luottamuksellinen sellainen. Ja kuten tiedätte, niin meidän suhteemme toimivat hyvin näiden kahden keskuspankin välillä. Sanoisinpa, että minusta näyttää siltä, että se, mitä me teemme suoraan Unkarin keskuspankin kanssa ja mitä tulee niihin viesteihin, joita me välitämme, tai siis euroalueen ylipäänsä kaupallisille pankeille, mitä tulee meidän niille välittämiimme viesteihin, itäisessä ja keskisessä Euroopassa, niin me oikeastaan kahdella tapaa yritämme auttaa teitä. Mutta kaikkein tärkeintä on tietenkin se, kuinka selkeä itse maan keskipitkän aikavälin strategia on. Se on kaikkein tärkeintä ja se on kyllä ollut avuksikin. Thank you very much. And the... Kiitoksia. Ja lopuksi Vicky Ford saa esittää kysymyksen, koska Meillä ei valitettavasti ole enää sitten aikaa muihin kysymyksiin. Kiitoksia edustaja Trichet siitä, että eh, esititte niin selkeän selostuksen siitä, mitä EKP tekee auttaakseen meitä eteenpäin eh, rahoituskriisissä, mutta kerroitte myös, mitä aiotte tehdä eh, systeemistä riskiä käsittelevässä elimellä. No, minä jään kyllä hiukan ällikälle tässä. Viimeksi kokouksessamme syyskuussa me keskustelimme mahdollisista eturistiriidoista, kun ajatellaan, että te olette näiden kahden instituutioiden mm, puheenjohtajana. Ja jos haluatte pitää nämä kaksi työtä erillisinä, niin tarvittaisiin kaksi erillistä henkilökuntaa molempiin elimiin, ja teidän tulisi myös näistä kahdesta roolista raportoida parlamentille eri aikoina. Mutta koska nämä vastuut ovat nyt hyvin toisiinsa liittyviä, niin sehän on tullut jo tänään esiin, Ehkäpä näyttää siltä, että te olette jo rikkonut oman lupauksenne siitä, että pidätte roolit erillään. Jos ajatellaan teidän roolianne ja näitä, näitä kahta roolia ja sitten toisaalta uusia valvontaviranomaisia, niin ettekö ole yhtä mieltä siitä, että tämä on kyllä aika epäselvää, mitkä ovat kenenkin roolit. Ja sitten näiden viranomaisten vastuista. Täällä mainittiin erikseen Espanja Tämän valiokunnan valtuuskunta kävi Espanjassa viime viikolla. On totta, että siellä on edelleenkin syvä talous- ja sosiaalinen kriisi, mutta suurin pahin rahoituskriisin eh, je on väistetty, eh, kiitos vahvan kansallisen sääntelyn. Itse asiassa Espanjan keskuspankilla on 70 henkilöä Santanderissa juuri tällä hetkellä pohtimassa asetuksia ja säännöksiä. Ja kun vertailen Cesarin lukuihin, siellähän 30 hen, 30 henkilöstä ollaan siirtymässä 80, ja kun ajatellaan sitten 3000 ja risaat Lontoossa, niin kyllä ky, mietityttää vain, että kuinka paljon vastuuta näille organisaatioille pitäisi antaa. No, kun olimme siis Espanjassa, niin Espanjan Bank of Spain, suuremmat pankit, pienemmät pankit, sääntelijät ja vakuutusteollisuuden edustajat kaikki sanoivat, että valvontavastuu ja lopullinen päätöksenteko, näiden molempien tulisi kuulu, pysyä kansallisen toimivallan piirissä. Oletteko yhtä mieltä? Thank you very much, madam. First of all... Kiitos kysymyksestä. Ensinnäkin minä olen edelleenkin täällä edessänne EKPn pääjohtajana. Ei systeemiriskiä käsittelevällä elimellä ole mitään pääjohtajaa vielä, koska sitä elintä ei ole vielä luotu. Ja olen ihan samaa mieltä kanssanne. Mikäli kollegat minut valitsevat ESRBn johtajaksi, niin luonnollisesti minä sitten raportoin siinä, siinä ominaisuudessa myös teille tämän erikseen kuin EKPn pääjohtajana. EKP luonnollisesti tarjoaa analyyttistä tukea, hallinnollista tukea ja niin edelleen tälle elimelle, mutta nyt sitten parlamentin nimenomaan pitää päättää, mitä se itsekin haluaa. Mutta vielä toistan, mitä olen jo sanonut, että tässä on kyse kahdesta eri vastuualueesta ihan varmasti. Mitä sitten tulee tätä, tähän mikro, mikrotason valvontaan, niin on erittäin hyvä kuulla, kun sanotte, että on hyvä konsepti, että keskuspankki on erittäin tiiviisti valvomassa Eihän sitä joka Euroopan maassa näin ole järjestetty, mutta me uskomme, että se on hyvä konsepti. Ja näin mekin olemme olleet sanomassa jo pitkän aikaa sitten. Toiseksi, kun käsitellään sellaisia laitoksia, jotka toimivat useassa maassa, niin silloin saattaa syntyä ongelma siitä, mikä konsepti nyt sitten valvonnalle luodaan koko konsernin osalta. Ja, ja silloin äh, uuden viranomaisen hyödyllisyys tai hyöty myös pankkialalla kuin myös vakuutusalalla saattaa osoittautua tärkeäksi. Mutta kuten sanoin, minä uskon, että tällaisten laitosten osalta on tärkeää saada kapasiteettia ja, ja, ja Euroopan laajuista näkemystä mikrotason valvonnassa. On olemassa tällaisia monikansallisia laitoksia, eikä pelkästään yhtä kansallista sellaista. Olen ihan samaa mieltä kanssanne. Kansallisen laitoksen osalta tällainen ei olisi äh, tarpeen. Ja olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että Espanjassa valvonta, joka on hyvin dynaamista, on luonut sellaisen äh, mallin, joka ei ollut Basel-komitean äh, kokoontuessa vielä pystyssä, mutta joka on osoittanut taittunut erittäin hyödylliseksi näissä, näissä olosuhteissa. Joten jos Euroopan yhtenäismarkkinoilla halutaan tai yhtenäismarkkinat halutaan vahvistaa, niin sama pankkivalvontaperiaate olisi hyvä tosiaan saada aikaan laajemminkin mutta joissain tapauksissa tosiaan tarvitaan tällaista keskusviranomaista, joka sitten välittää, jos on ristiriitoja, jota toivottavasti ei kovin usein ainakaan synny, näiden mikrotason valvojien kesken. Um, thank you very much. Niin, kiitoksia kovasti. Niin, jos jatkossa tullaan raportoimaan kahdessa eri erässä, niin täytyy sitten jäsentenkin muistaa pitää kysymysryhmät erillään. Nythän me puhuimme aika paljon systeemisistä riskeistä ja esitimme kysymyksiä, vaikka kyse oli rahapoliittisesta dialogista. Kiitän teitä kovasti siitä, että tulitte tänne. Teidän viisat sananne on kyllä kirjattu tänne pöytäkirjoihin ja me odotamme voivamme nähdä teidät uudemman kerran parin kolman, kolmen kuukauden kuluttua. En ihan tarkalleen vielä tiedä koska. Kiitoksia kovasti. Okay, can you take your... Olkaa istutukaa uudemman kerran. Ministeri on keskuudessamme. Colleagues, can you, can you take your... Hyvät kollegat, istutukaa. Can be ready to, to listen to... Niin, että voimme kuulla, mitä ministerillä on sanottavaa. Meillä on siis nyt täällä puheenjohtajavaltion edustaja. Olen iloinen voidessani kutsua teidät tänne kokoukseen. Varmasti kerrotte, mitä olette saavuttaneet Ruotsin puheenjohtajakaudella ja millä tavalla te aiotte nyt tämän viestikapulan vaihtaa tulevan puheenjohtajavaltion kanssa ja sitten meillä on Catch the Eye-vaihe myöhemmin. Very much. Uh, it is obviously uh, Kiitos paljon. Minulla on tietenkin suuri kunnia olla täällä tänään ja kertoa Ruotsin puheenjohtajakaudesta ja sen aikana tehdyistä päätöksistä ja saavutuksista, siis Ecofinin viimeisen puolen vuoden toiminnasta. Tämä puolivuotinen kausi on ollut erittäin haastava aika Euroopalle. Meillä on ollut laman jälkeen haastavin taloustilanne ja PKT on laskenut lähes 5 prosenttia – ja ennusteiden mukaan se laskee edelleen nelisen prosenttia. Työttömyys luultavasti kasvaa, se on nyt jo hyvin korkealla tasolla useimmissa Euroopan maissa ja luultavasti se kasvaa siis sekä ensi vuonna että sen jälkeen. Viime vuoden aikana toteutetut toimet kriisin torjumiseksi ovat olleet erittäin laajoja Yhteistyötä vahvistamalla Eurooppa on onnistunut palauttamaan vakautta ja luottamusta finanssialaan sekä talouteen ylipäänsä. Erilaiset takuuohjelmat ja koko puitteet rahoitusmarkkinoiden vakauttamiselle ovat olleet hyvin pitkälle ulottuvia ja samalla on myös koordinoitu talouspolitiikkaa Euroopan elvytyssuunnitelman avulla – Tämä on vaimentanut kriisin vaikutuksia ja helpottanut tilanteesta selviämistä. Ruotsi on puheenjohtajana keskittynyt enimmäkseen neljälle alueelle. Yksi tietenkin on rahoitusmarkkinoiden infrastruktuuri, on tehty valvontarakennetta koskevia päätöksiä. Olemme käsitelleet myös vakavaraisuusdirektiiviä ja kriisinhallinnan parantamista sekä ryhtyneet käsittelemään näiden poikkeustoimien lopettamistrategiaa. Toinen suuri haaste on ollut verotointen purkamistrategia yhdistettynä laajoihin vajepäätöksiin, joita viime neuvostossa tehtiin. Kolmas haaste ovat olleet ilmastokysymykset. Kööpenhaminan ilmastokokoushan alkaa tänään ja ilmastonmuutosrahoitus on ollut tärkeä osa meidän asialistaamme. Neljäs alue, jolla olemme tehneet paljon töitä, on tietenkin EUn kannan koordinointi G20 puitteissa. Käsittelen seuraavassa näitä asioita ja mahdollisesti muita jotka ovat merkityksellisiä. Yksi pääsyistä siihen, miksi maailma ajautui tähän jamaan, jossa sen rahoitusmarkkinat nyt ovat, on valvonta- ja säätelymekanismien heikkoudet. Säätelyä on ollut pitkään, mutta rakenteet ovat olleet liian heikkoja tällaisten vakavien kriisien estämiseksi. Siksi mikro- ja makrotason valvonta on ollut erittäin tärkeä painopiste meidän puheenjohtajakaudellamme. Viime viikon ECOFIN kokouksessa saimme aikaan sovun siitä, että käynnistetään neuvottelut parlamentin kanssa mikrovalvonnasta. Jo aikaisemmin oli tehty päätöksiä makrotasosta. Yhteistyötä on neuvostossa tervehditty ilolla. Suuri osa jäsenvaltioista on ollut valmis ylimääräisiin ponnistuksiin sopuun pääsemiseksi. Tärkeimmät piirteet uudessa järjestelmässä on se, että järjestelmän riskikomiteasta tulee tärkeä väline. Se tarkastelee ja valvoo rahoitusmarkkinoiden riskejä ja käsittelee markkinoiden riskejä Euroopassa kestävän kehityksen ja vakauden pohjalta. Myös mikrotason valvonnan aikaansaaminen on tärkeä saavutus Euroopan kannalta. Eräs seikka, jota pitää käsitellä on se, että ei valittu todennäköisintä ratkaisua, vaan se ainoa mahdollinen ratkaisu. Olemme pystyneet lyömään, luomaan selkeisiin periaatteisiin perustuvan järjestelmän, joka toimii kaikkina aikoina. Ja olemme ottaneet huomioon eri näkökulmia makrovalvonnan takaamiseksi. Ja uskoisin, että nyt yhdessä komission, jäsenvaltioiden ja muiden toimijoiden kanssa pystymme luomaan mahdollisimman hyvän perustan valvonnalle. Kriisinhallinnan suhteen on ollut työryhmä, joka on pyrkinyt tarkastelemaan sellaisia välineitä, joilla voidaan varhaisessa vaiheessa puuttua asioihin ja parantaa koordinaatiota jäsenvaltioiden kesken. Viime vuoden Hurja syksy on tämän työn perustana. Ja jotkut meistä ovat käyneet näitä keskusteluja jo aika pitkään ja tietävät, että on tapahtunut edistystä kansallisten kriisinhallinta-asemien suhteen, samoin kansainvälisten järjestelmien suhteen, erityisesti rajat ylittävissä. Olemme myös antaneet neuvoston päätelmät näistä epätavallisista toimista rahoitusmarkkinoilla. On tärkeää, että toimet pidetään voimassa riittävän pitkään, jotta rahoitusalaa voidaan vakauttaa. Samalla on kuitenkin selvää, että meidän on alettava purkaa osaa näistä poikkeustoimista ja siihen tarvitaan koordinoitu strategia, sillä aina on mahdollisuus, että muutkin, muutkin politiikan alat että vaikutukset siirtyvät muille politiikan aloille, mutta sillä voi olla vaikutuksia myös jäsenvaltioiden väliseen tilanteeseen. Niin sanottu CRD3, eli vakavaraisuusvaatimusdirektiivi numero kolme, käsittelee pankkien vakavaraisuutta ja vakavaraisuuden vahvistamista hyvinä aikoina, jotta ne pärjäisivät läpi huonommistakin ajoista – on itsestään selvää, että tarvitaan sekä lisää että parempaa pääomaa pankkeihin pitkällä aikavälillä. Palkkioista ja bonuksista on keskusteltu paljon. Se on ollut tärkeä osa G20-kokousten valmistelussa. Se periaate, joka vakavaraisuusvaatimusdirektiivissä otetaan käyttöön, on tärkeä, nimittäin takuubonukset kielletään, maksatuksia voidaan myös lykätä ja palkkioiden on oltava suhteessa pitkäaikaiseen rahoituslaitosten suorituskykyyn ja tulokseen. Tähän asiaan varmasti palaamme, sillä pankkialalla ei haluta odottaa kauempaa, että voidaan palata normaaliin päiväjärjestykseen. Ja kriisin jälkeenkin on pystyttävä elämään nyt tehtävien päätösten kanssa. Valvontarakenteiden suhteen luotan siihen, että Espanja seuraavana puheenjohtajana ja parlamentti pystyvät tekemään hyvää yhteistyötä, jotta voidaan saada aikaan kaikkia tyydyttävä lopputulos. Seuraavaksi käsittelen julkista taloutta. Oli selvää mielestäni, että jo ennen kriisiä vajetaso oli liian suuri ja velkaantuminen oli liian suurta ja nyt olemmekin tilanteessa, joka ei ole kestävä. Toimenpiteiden määrä on ollut todella suuri. Niissä on kyse noin viidestä prosentista BKTstä kysynnän vakauttamiseksi Kuitenkin meidän täytyy tässäkin ruveta valmistelemaan verotointen purkamistrategioita, sillä ellei meillä ole tällaista pitkän aikavälin strategiaa, niin toimet eivät toimi myöskään lyhyellä aikavälillä. Göteborgin kokouksessa lokakuussa kirjasimmekin joitakin perusperiaatteita tälle exit-strategialle. Ensinnäkin oikea-aikainen toimen, toimenpato, Toisekseen se, että tarvitaan pitkälle meneviä vakauttamistoimenpiteitä, joiden arvo on enemmän kuin puoli prosenttia BKTstä vuosittain edelleen, kattavat rakennemuutokset, jotka vahvistavat rakenteellista työllisyyttä ja kasvupotentiaalia, mukaan lukien pitkäaikaiset työmarkkinauudistukset. Ja neljäs periaate oli se, että kansallisia budjettipuitteita on vahvistettava. Syksyn mittaan on nähty huomattavaa edistystä vakaus- ja kasvusopimuksen toteuttamisessa. Ecofinin kokouksessa viime viikolla tehtiin päätöksiä liiallista alijäämää koskevasta menettelystä useiden maiden osalta. Valitettavasti nyt on jo 20 maata, jotka ovat tämän EDP-menettelyn alaisena ja on selvää, mikä on tullut ilmi myös komission erityiskertomuksesta, joka koskee julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyttä ja väestön ikääntymistä, niin tämä on erittäin suuri haaste Euroopalle. Kriisin jälkeen meidän täytyy palauttaa järjestys kansallisiin talouksiin ja useimmilla jäsenvaltioilla on paljon tekemistä tässä asiassa. Tämä on eittämättä suurin haaste, joka meillä on edessä, nimittäin vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpano tulevina vuosina. Sitten G20-kokoukseen siitä on tullut keskeisin toimija kansainvälisessä talousyhteistyössä. On tärkeää, että yhteistyötä tehdään uudessa mittakaavassa maailmanlaajuisesti – ja toisekseen EUllekin on suurta merkitystä maailmanlaajuisilla toimijoilla. Tästä syystä meille oli tärkeää vahvistaa EUn kantaa, jotta kaikki jäsenvaltiot voisivat kokea, että Eurooppa voi olla vahva. Ja pystymme olemaan vahvoja kansainvälisellä tasolla vain, jos koordinoimme eurooppalaisia toimiamme. Ja lisäksi toimemme ovat silloin legitiimejä, koska niillä on koko EUn tuki. Meillä oli erittäin hyvää yhteistyötä puheenjohtajavaltion, komission ja G20-jäsenvaltioiden kanssa Lontoossa, St. Andrewsissa ja Pittsburghissa. Yksi tavoite oli luoda elvyttäviä toimenpiteitä raha- ja veropolitiikkaan – meidän on pystyttävä panemaan toimeen sellaisia toimenpiteitä, jotka purkavat hyvin toimineita elvyttämisvälineitä. Kansainvälisten standardien parantaminen ja niiden parempi täytäntöönpano esimerkiksi säätelyssä, tilintarkastuksessa ja pankkien vakavaraisuudessa – on tärkeää ja pankkien täytyy pystyä kasvattamaan vakavaraisuuttaan hyvinä aikoina. On myös luotu puitteet vahvalle kestävälle tasapainoiselle kasvulle G20 ja tämä vie koordinaation aivan uudelle tasolle. Tämä prosessi on jo jatkunut hyvin pitkään ja on erittäin merkittävä. Kuten tiedätte, olemme tehneet paljon työtä myös IMFn ja Maailmanpankin hallinnon parissa – EU-jäsenvaltiot ovat voimakkaasti osallistuneet näiden organisaatioiden pääomarakenteen muuttamiseen. EU-jäsenvaltioilta on tullut 125 miljardia euroa, mikä vastaa 35 prosenttia uuden lainajärjestelyn rahoituksesta. Kriisinhallinnassa EU on ollut myös suoraan mukana. Se on ollut tärkeä osa meidän toimintaamme puheenjohtajavaltiona maksutasetuki on ollut tässä käytetty väline. Unkari, Latvia ja Romania ovat saaneet tukea tämän välineen kautta ja erityisesti Latvian ohjelma on työllistänyt meitä puheenjohtajana osin sen takia, että kuudella jäsenvaltiolla on myös kahdenvälisiä ohjelmia Latvian tukemiseksi. Latvian talouspolitiikassa on tapahtunut kehitystä mutta on myös muistettava, että erittäin vakava kriisi on asettanut vakavia haasteita taloudelle. Edistystä on siis tapahtunut paljon, mutta niin sitä on pitänytkin tapahtua. Näitä ohjelmia arvioidaan nyt toista kertaa Riassa parhaillaan ja todennäköisesti ne etenevät sekä komission että IMFn arvion mukaan edistys on ollut merkittävää. Ilmastorahoitus on yksi suurista painopisteistä. Me Kööpenhaminan kokous alkoi tänään ja useissa neuvoston kokouksissa on käyty kattavia keskusteluja ilmastokysymyksistä, sillä Euroopan on osallistuttava tähän prosessiin ja osallistuminen tarkoittaa myös taloudellista osallistumista. Neuvottelimme vahvan yhteisen EU-kannan ennen G20-kokouksia, mutta G20-ympyröissä on hyvin eri tasoisia tavoitteita ja täytyy todeta, että Lontoon tulokset olivat aika pettymys. Pittsburghissa tilanne oli huomattavasti hiukan parempi ja St. Andrewsissa huomattavasti parempi, vaikkakaan emme saaneet aikaiseksi toivomiamme tuloksia. Ja nyt suuri kysymys kuuluukin, pystytäänkö Kööpenhaminassa saavuttamaan toivottuja tuloksia. Komission arvioiden mukaan ja neuvoston panostusten perusteella on selvää, että Eurooppa pystyy tarjoamaan suuren osan niistä voimavaroista, joita tarvitaan. Me olemme osoittaneet, että olemme valmiita ottamaan hoitaaksemme oman osamme. On arvioitu, että noin 100 miljardia euroa tarvitaan ilmastokriisin lievittämistoimiin. Uskon, että Kööpenhaminissa käydään hyviä neuvotteluja, mutta ennen kuin saadaan aikaan hyviä tuloksia, myös muiden neuvottelun osapuolten on, on, on oltava valmiita muuttamaan kantojaan. Talouskriisistä huolimatta lienee tarpeen sanoa jotakin, jos, jolla luodataan pidemmälle tulevaisuuteen, nimittäin uusien työmarkkinastrategioiden luominen. Lissabonin strategia on tärkeä painopiste Espanjan puheenjohtajakaudella, sillä olemme havainneet, että Euroopassa kriisiaikoina työllisyys on kasvanut ja sitten vain hitaasti palautunut aiemmalle tasolle. Työttömyyden torjuminen on Euroopan avainhaasteita ja laajentumispolitiikka on lyhyellä aikavälillä tärkeä politiikka. Ja nyt onkin tarpeen luoda elvytyssuunnitelmia, jotka takaavat kasvua ja työllisyyttä. Joulukuussa tehtiin neuvoston päätelmät tästä aiheesta, mutta tätä työtä täytyy ilman muuta jatkaa Espanjan kaudella. Verotuskysymyksissä marraskuun ECOFIN neuvostossa saatiin aikaan poliittinen yhteisymmärrys tupakkatuotteiden valmisteverosta, mikä oli tärkeä askel eteenpäin, sillä tämä asia on ollut neuvostomme asialistalla hyvin pitkään. Muistaakseni kun itse aloitin ministerinä kolme vuotta sitten, niin siitä lähtien siitä on puhuttu ja siitä oli puhuttu jo ennen minun ministerikauttani, joten oli todella hyvä, että siitä nyt saatiin sopu aikaan. Onnistuimme edistymään myös kasvihuonekaasupäästöjen arvonlisäverotusta koskevissa kysymyksissä. Olemme tehneet sopimuksen siitä, että aletaan soveltaa käännettyä verovelvollisuutta niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka haluavat torjua ALV-petoksia tällä alueella. Olisimme toivoneet kunnianhimoisempaa ratkaisua tässä käännetyn verovelvollisuuden kysymyksessä, mutta se ei ollut mahdollista. Ja toivomme, että sitä voitaisiin jatkossa soveltaa myös matkapuhelimiin ja elektronisiin piireihin. Postipalveluiden ALV-kohtelu on ollut joulukuussa käsittelyssämme. Ruotsi ja jotkin muut jäsenvaltiot olivat sitä mieltä ja ovat edelleen, että tarvitaan postipalvelujen arvonlisäverotusta koskeva strategia ja postipalveludirektiivi, jotka sopivat yhteen. Verotuskohtelun pitäisi todella vastata vapaan markkinakilpailun todellisuutta. Espanja ja Belgia aikanaan sitten käsittelevät näitä direktiivejä koskevat ehdotukset. Myös säästödirektiivi oli tärkeä asia kaudellamme, sen soveltamisala ja se, miten säästödirektiivistä tarjotaan tietoa. Tämän direktiivin ja hallintoyhteistyön sekä elvytys- direktiivin parissa tehty yhteistyö ei ollut yhtä laajaa kuin olisimme toivoneet, ja tässä Espanjalla on vielä paljon työtä tehtävänään ja toivomme, että neuvottelut Espanjan kaudella etenevät. Kiitoksia. Kiitos. Tässä on nyt varmasti paljon ajateltavaa ja herää kysymyksiä. Sanoin, että seuraavaksi on Catch the Eye. Täällä on kuusi listalla. Ensimmäinen case Wimberg. Thank you and thank you. Kiitoksia kovasti ministeri teille yhteenvedosta siitä, mitä olette puolen vuoden aikana tehnyt. Ja varmasti tässä hiukan jo vähäteltiikin sitä, miten paljon olette joutunut raastamaan hiuksianne. Olette joutunut käymään läpi aika moisia aikoja. Olette joutunut laatimaan rahoitusasetuksia, asetusta, tehdä paljon olette joutuneet tekemään paljon kompromisseja neuvostossa, onnittelen teitä niistä. Esittäisin seuraavan kysymyksen. Neuvoston, ö, neuvost, lehdistössä ei juurikaan ole puhuttu siitä edistyksestä, jota olette tehnyt valvojista – ja siitä, miten kansallisia, kansallisia valvojia koskevia säädöksiä tulisi harmonisoida niin, että olisi yhteneväisempi tilanne. Haluaisin tietää, minkälaista edistystä on saatu aikaan näiden kahden asian parissa viimeksi kuluneiden kuuden kuukauden aikana, vai odotammeko me nyt vielä suurempaa valvonta-arkkitehtuuria ennen kuin saamme aikaan todellista edistystä? Uh, ministeri mielellään tässä kuulee tai ottaa useamman kysymyksen. Ole Schmidt. Kiitos puheenjohtaja ja tervetuloa takaisin, hyvä ministeri. Ei liene yllättävää, että minunkin mielestäni olette tehneet oikein hyvää työtä ja uskon, että monet tässä valiokunnassa ovat samaa mieltä ottaen huomioon nämä vaikeat olosuhteet. Puhuitte bonusjärjestelmästä, palkkiojärjestelmästä, mutta minun ymmärtääkseni eri jäsenvaltioissa otetaan nyt käyttöön erilaiset bonusjärjestelmät. Tästä ilmeisesti keskustellaan, mutta eikö olisi tärkeää, että täytäntöönpanossa kaikilla, kaikkia koskisivat samat ehdot? Tässähän ei ole kyse pelkästään pankeista, vaan kyse on siitä, että olisi yhtenäinen lähestymistapa. Minulla on vähän tällaista lukkarin rakkautta asiassa ja halusin kysyä siitä. Sinä olet ollut puheenjohtaja ECOFIN neuvostossa, mutta et ole päässyt mukaan euroryhmän kokouksiin ja euron vaikutushan on Ruotsissa kasvanut ja toisaalta puhutaan siitä, onko sitten mahdollisuuksia vaikuttaa tähän politiikkaan, vaikka jotkut ovat sitä mieltä, että europolitiikka on keskeinen osa talouspolitiikkaa. Ja Ruotsihan on ulkopuolella kuitenkin osassa näistä neuvotteluista. Sitten sellainen puolinainen kysymys. Uskotko, että Ruotsi on tullut lähemmäksi euroa siihen verrattuna, kun edelliskerran olit täällä meille puhumassa. Kiitoksia. Ja, vielen Dank, äh, Herr Minister. Sie haben ja ein... Kiitos, ministeri. Teitte tässä tiliä kaudestanne ja tilin päätös kuulostaa oikein positiiviselta. Kuitenkin Aika paljon kysymyksiä on jäänyt vaille vastausta. Totesitte ensimmäiseksi, että kriisi on pitkälti jo voitettu. Ja minä hiukan epäilen tätä. Mielestäni on välttämätöntä erityisesti rahoitusmarkkinoiden valvonnan suhteen parannettava ECOFINin toimintaa ja tarvittaessa Eurooppalaisten viranomaisten pitää pystyä tekemään päätöksiä myös kansallisten viranomaisten ohi tasaveroisten toimintamahdollisuuksien mahdollistamiseksi. Toinen kysymys koskee näitä exit-strategioita, jos ajatellaan vaikka Ranskaa tai Saksaa tai Kreikkaa, niin epäilen, että onko olemassa exit-strategiaa valtion valtavasta velkaantumisesta. Onko siitä ylipäänsä mahdollista päästä eroon? Ja millainen strategia sitten olisi menestyksekäs? Kolmas kysymykseni käsittelee sitä, missä määrin tämän puolen vuoden aikana on onnistuttu saman yhteisymmärrystä aikaan Yhdysvaltain finanssivalvonnan kanssa. Olli Schmidt otti tässä jo esille bonusjärjestelmän ja minua kauhistuttaa, että Yhdysvalloissa käydään kovaa keskustelua siitä, että Goldman Sachs haluaa nyt jakaa 20 miljoonuksia vuoteen, sellaiselta vuodelta, joka oli yksi huonoimpia koko pankkimaailman historiassa. Onko teidän mielestänne bonusjärjestelmät olleet keskeisenä syynä rahoitusmarkkinoiden liialliseen kasvuun. Ja lopuksi toteaisin, että me olisimme hyvin iloisia siitä, jos Ruotsi viimeinkin liittyisi euroalueeseen. Uskotteko, että se teiltä onnistuisi? Ja pystyisikö valtio tekemään tämän päätöksen? Teillähän ei toisin kuin Britannialla ja Tanskalla ole mitään opt-out-lauseketta käytettävissä. Uh, Kiitos näistä hyvistä kysymyksistä ja kommenteista. Kun puhutaan näistä valvontaelimistä, niin me olemme priorisoineet makro- ja mikrotason valvontarakenteet, joita nyt puheenjohtajakaudella me on ryhdytty perustamaan. En usko, että nämä ovat avain. Tietysti olisi pitänyt olla kunnianhimoisempi sillä alalla, mutta jotakin ollaan saavutettu. Ensinnäkin meillä on nyt jonkunnäköinen rakenteen perusta sekä makrotasolle että mikrotasolle. Ja toiseksi me saimme aikaan tämän erittäin kunnianhimoisessa määräajassa – Haluan muistuttaa vielä, että kun aloitimme puheenjohtajuuskauden, niin ensimmäinen kysymys komissiolta oli, että voisivatko ne tuoda syyskuuhun mennessä jotain lainsäädäntöaloitteita. Näin tapahtui, mutta itse asiassa kommentoijat sanovat, että eihän näin voi tapahtua, ei valmistelutyötä voida tehdä muutamassa kuukaudessa, koska mehän ryhtyimme eh, tai saimme päätöksen neuvostossa vasta alkukesästä. Sitten sanottiin myös, että niin Göteborgissa on määräaika sille, että ensin makropuoli ja sitten mikropuolta käsitellään Ruotsin puheenjohtajan kaudella. Sekä media että kommentaattorit sanovat, että tämäkin oli liian kunnianhimoinen tavoite. Ei realistisesti tällaista voida saada aikaa. Konsensusta tarvitaan tarvittiin sitten lokakuun ja, ja, ja joulukuun kokouksissa, mutta me onnistuimme tässä, koska Eurooppa pysyy yhtenäisenä. Meillä on kaikilla nyt vastuu siitä, että saadaan yhtenäinen Eurooppa, jossa kaikilla jäsenvaltioilla on semmoinen tunne, että pystytään valvomaan näitä järjestelmiä. Minä kunnioitan niitä, jotka sanovat, että minulla on intressi oman ma- ma- maani puolesta eh, eh, siihen, että, että helpotetaan tätä järjestelmän luomista. Näin ehkä onkin, mutta me puhumme kompromissista ja tarkoituksena oli saada aikaan sellainen neuvottelutulos, jonka kaikki pystyivät hyväksymään, joka on kuitenkin tar- riittävän kunnianhimoinen. Näinhän politiikassa toimitaan. Aina pitää ottaa huomioon se, että eri, erilaiset intressit kohtaavat ja pitää saada jonkunnäköinen tasapaino niiden välille. Joten loppujen lopuksi minun mielestäni parlamentti ja, ja, ja Espanjan puheenjohtajakauden ja, ja neuvoston välillä kannattaa näitä kompromisseja viedä eteenpäin. Mutta ei meidän kannata tähdätä sellaiseen parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun omalta kannalta, joka sitten ei kuitenkaan palvele muita maita, koska meidän täytyy ajatella eurooppalaista parasta. Ja jos ajatellaan tätä kriisiä, niin me tarvitsemme enemmän eurooppalaista yhteistyötä, vahvempia toimielimiä Euroopan tasolla ja yhteisiä ratkaisuja tällaisiin kysymyksiin. Ja senpä takia olen sitä mieltä, että nyt tästä eteenpäin. Eh, tie on aivan selvä, mutta meidän täytyy muistaa jatkaa sillä, koska mehän haluamme uudistaa näitä rakenteita. Ja tämä historiallinen eh, eh, edellytys, edellytys tarkoittaa sitä, että me pidämme Euroopan yhtenäisenä. Herra Schmidt kysyi tästä bonusjärjestelmästä, ja herra Langenkin mainitsi sen niin olemme huomanneet, että eroja on valtavasti maiden välillä. Ruotsissa, Ranskassa, Britanniassa on ryhdytty ja täytäntöönpanemaan näitä äh, Pittsburghin äh, ja neuvoston päätöksiä. Mutta on monia eurooppalaisia maita, jotka eivät ole vielä edes odottaneet tällä tiellä, joka tai mikä on äh, ongelmallista. Ja on olemassa myös eurooppalaisten johtajien päätöslauselma, jossa halutaan noudattaa näitä G20-periaatteita, eli pyritään saamaan aikaan tämä, tämä vakauden, vakauden toimielin ja, ja, ja erilaisia toimijoita, ja kaikista tästä raportoidaan takaisin neuvostolle. Jos katsotaan tätä vain pankkisektorin ongelmana, jota herra Langen, joka herra Langenin kysymyksessä kuulsi läpi, niin jos pankkisektori toimii kunnolla, niin tarvitaan lisää säätelyä me emme hyväksy Euroopassa emmekä g 20 kymmenessäkään siitä, että jos nyt sitten arvuuttelisin, niin varmasti jotakin bonusjärjestelmiä vielä tänä keväänä tulee näkymään niin, että tämä tarkoittaa sitä, että kansainvälisesti keskustellaan vielä poliittisella tasolla näistä bonuksista. Ja tämä tarkoittaa myös sitä, että meidän täytyy vahvistaa vielä sääntelyä tällä näissä kysymyksissä. Herra Schmidtin kysymys ECOFINin ja euroryhmän koordinoinnista. Minun täytyy ainakin tunnustaa, että minä olen saanut erinomaista, äh, erinomaisen kuvan yhteistyötä euromaiden ja ulkopuolisten maiden välisestä äh, yhteistyöstä. Ja kun me olemme keskustelleet vakaus- ja kasvusopimuksesta, niin se, on tapahtunut sekä euroryhmässä että ECOFINissa. On tietysti useissa kokouksissa äh, keskusteltu ehkä enemmän Eurofinissa kuin euroryhmä, Ecofinissa kuin euroryhmässä luonnollisesti euroryhmäkin on sellainen tärkeä toimielin, jossa pitää tästä vakaus- ja kasvusopimuksesta keskustella. Mutta tällä kertaa kävi aivan selväksi, että myös ECOFIN neuvosto on saanut enemmän merkitystä tässä keskustelussa kuin aiemmin. Mutta minusta olisi, olisiko Ruotsille edistystä liittyä euroon? No minun mielestä kyllä. Pitäisikö tämä tapahtua mahdollisimman nopeasti? Kyllä. Mutta Tarkoittaako tämä sitä, että me saamme tälle kansanäänestyksessä tuen? Meillä on ihan selkeä julistus kaikilta kaikilta puolueilta eh, eh, kansanäänestyksen puolesta. Ja tämä tietysti vie jonkun aikaa. Meillä oli jo yksi kansanäänestys ja toista ei ihan äkkiä voi järjestää. Minä mielelläni liittyisin, mutta, mutta se tarkoittaa myös sitä, että me saamme kansalta puoltolauseen. Ja olisi se hyvä Euroopalle ja, ja, ja Ruotsillekin. Suurin, suurin osa maista olisi varmasti paremmassa asemassa euroalueen sisällä kuin sen ulkopuolella. Herra Langen kysyi myös, että onko kriisistä nyt päästy? No riippuu mistä, mistä katsoo. No pankkisektori toimii, luotot ovat ongelmallisia, mutta eivät niin pahoja kuin puoli vuotta sitten. Täytyy muistaa, että ähm, helmi-maaliskuussa ryhdyttiin vasta äh, vertaamaan tilannetta 30-luvun tilanteeseen, jossa oli usean vuoden negatiivinen kasvu ja työttömyys oli 15-20 äh, prosenttia, joten Euroopassa periaatteessa tällaisen kehityskulun riski on nyt suljettu pois. Olemmeko tehneet tarpeeksi kriisistä pääsemiseksi parempaan infrastruktuuriin? Kyllä olemme tehneet tarpeeksi, mutta onko se riittävää? No, se, siitä täytyy vielä keskustelua jatkaa. Minusta oli hyvä, että me teimme nämä päätökset määräajassa, koska muuten äänestäjät ja, ja eurooppalaiset kansalaiset eivät olisi luottaneet meihin, eivät olisi luottaneet poliittisiin päätöksentekijöihin, jotka tekivät huonoja johtopäätöksiä kriisistä. Ja mitä sitten tulee näihin exit-strategioihin ja, ja, ja veropoliittisiin ratkaisuihin, niin minä olen sellaisesta maasta, joka pyrkii pääsemään ylijäämäpuolelle jo pari vuoden kuluttua, eli kolmen vuoden kuluttua, joten omalle maalleni en nyt sitten suosittelisi mitään kolmen prosentin alijäämää, johon pitäisi tavoitella mutta tämä kriteeri on meidän mielestämme liian rajallinen ja senpä takia suosittelisin, että päästään takaisin tasapainoon ja, ja, ja ylijäämän puolelle ennen kuin seuraava kriisi taas iskee. Mutta se, mitä kasvu- ja vakaussopimus määrää, on se kolmen prosentin alijäämä. Ja nyt sitten katsotaan, voidaanko saada aikaiseksi yhteisiä periaatteita ja, ja onko olemassa horisontaalisia mm, vertailukohtia maiden välillä mutta meidän pitää tehdä päätökset Euroopan neuvostossa tästä yli, liiallisesta ylijäämästä. Ja, ja jos se saadaan aikaan, se olisi valtava askel eteenpäin. Mutta meidän täytyy kyllä veropoliittisella puolella Euroopassa saada vielä paljon kunnianhimoisempia asioita aikaan. Kiitoksia. Otman Harris. Ludvigsen ja Annette ovat seuraavat kolme. Ja herra Puheenjohtaja, tästä eurokansanäänestyksestä sanoisin sanasen. Olen iloinen siitä, että haluaisitte liittyä euroalueeseen mahdollisimman pian. Sanoitte, että teidän maassanne halutaan järjestää kansanäänestys. No milloin sitten, jos ei nyt, voisi poliitikkona ajatella, että kansa kääntyisi euron kannalle, kun nyt nähdään, että käynnissä on pitkin aikoihin suurin talous- ja finanssikriisi. Toinen kysymykseni koskee finanssimarkkinoita ja valvontaa. Kysehän on näkökulmasta. Neuvoston ehdotus on vähemmän kuin komission ehdotus. Ja ja komission ehdotus on vähemmän kuin mitä EKP haluaa tai mitä La Rosière haluaa tai vähemmän kuin mitä Euroopan parlamentti on päättänyt. Jos nyt puhutaan kompromissista, niin voi puhua vain kompromissista jäsenvaltioiden välillä, mutta ei muiden kesken, sillä esimerkiksi Euroopan parlamentin kanssa ei ole päästy kompromissiin. Me olemme jo vuosia vaatineet mikro- ja makrovalvontaa, mutta me tarvitsemme myös kompetensseja, toimivaltuuksia ja sanktiomahdollisuuksia. Ja vasta jos tällaisia on luvassa, niin voidaan päästä parlamentin kanssa kompromissiin. Kolmas asia koskee hedge-rahastoja. Ja nyt olette tehneet ehdotuksen, joka on vähäisempi kuin komission ehdotus. Vaikka me olemme nyt yhteispäätösmenettelyssä, niin tässä luodaan sellaista kuvaa julkisuudessa, että neuvoston aikaansaama sopu komission ehdotuksen perusteelta on saatu aikaiseksi, niin homma on sillä selvä, vaikka parlamentilla on vielä sanansa sanottavana. Ja pyydän ottamaan tämän huomioon, kun teette tilipäätöstä Ruotsin puheenjohtajakaudesta. Kiitoksia. Minäkin haluaisin onnitella ministeriä ja kiittää tästä yhteenvedosta, jonka esititte Haluaisin kysyä veroparatiiseista. G20-huippukokouksessa päätettiin tiukoista tai luvattiin tiukkoja rajoituksia veroparatiisien toimintaan ja luvattiin, että eri valtiot tarjoavat käyttöön tietoja näistä veroparatiiseista. Kysyisin, että Katsotteko, että nykyiset OECD-standardit ovat riittävät tässä asiassa? Niissähän todetaan, että jos 12 valtiota sopii tietojenvaihdosta veroparatiisin kanssa, niin silloin sitä voidaan pitää vastuullisena valtiona. Ja minkälaisia määräyksiä sitten todella voidaan johtaa G20-keskustelujen pohjalta? Keskustellaanko neuvostossa julkisista hankinnoista ja niiden yhteydessä siitä, että niihin voivat osallistua vain sellaiset yritykset, joiden kotipaikka ei ole veroparatiiseissa. Onko tällaista asiaa ollut esillä? Kiitos puheenjohtaja. Minäkin toivotan valtiovarainministerin tervetulleeksi. Mukava nähdä täällä. Haluaisin kertoa, että meillä oli mielenkiintoinen keskustelu Trishén kanssa ja hän korosti esimerkiksi koulutuksen merkitystä työttömyyden torjunnassa. Koulutuspanostukset ovat aivan keskeisiä, jotta kriisin jälkivaikutuksia voidaan heikentää erityisesti tämän tyyppisissä tietopohjaisissa talouksissa kuin me olemme. Nämä olivat siis Trisheen sanoja. Ruotsia ajatellen voidaan todeta, että Ruotsissa on 40 prosenttia vähemmän ammattikoulutuspaikkoja kuin vuonna 2002. Ja tarvittaisiin lisäpanostuksia työmarkkinoille pääsyn parantamiseksi. Vaikka EUn budjetissa on paljon varoja koulutukselle, niin valtiovarainministeri ei jaa näitä varoja käyttöön niin paljon kuin pitäisi, jotta niillä olisi vaikutusta valtion talouteen. Miten oikein näette tämän koulutuksen vaikutuksen talouskysymyksiin? Kiitoksia. Uh, thank you very much for, When it... Kiitoksia kovasti näistä kysymyksistä. Ensinnäkin Karasin kysymykseen Ruotsin uh, kansanäänestyksestä. Erästä asiaa olisi korostettava. Ruotsihan ei ole jäänyt ulkopuolelle, jotta se voisi vetää vähemmän tiukkaa tai vastuuttomampaa uh, rahapolitiikkaa. Meillä on kyllä selkeät säännöt keskuspankin kanssa. Käytännössä meidän inflaatiomme on ollut hitaampaakin kuin monien Euroopan maiden keskiarvo on ollut ja myös euroalueella. Ja jos ajatellaan talousarviotavoitteitamme, niin korostaisin, että ne ovat paljon tehokkaampia, eivät ainoastaan tavoitteet, vaan myös tulokset. Ruotsi yhdessä Viron ja Bulgarian kanssa ovat kolme vahvinta maata tulevien parin kolmen vuoden budjettivajeen kannalta. Ja korostaisin sitä, että joskus ajatellaan, että olisi jonkinlaista kilpailuetua siitä, että pysyy euroalueen ulkopuolella. Olen eri mieltä. Jos pysyy ulkopuolella, täytyy olla yhtä tiukka tai paljon tiukempikin vielä, jos haluaa ylläpitää talouden vakautta. Ja mielestäni olisi väärin tehdä sellainen johtopäätös, että Ruotsi pääsee kriisistä ulos pienemmin vaikutuksin kuin muun, muut maat vaikutukset työllisyyteen ja kasvuun ovat olleet kyllä vakavat Ruotsissakin, mutta olen toki sitä mieltä, että jossain vaiheessa, siinä vaiheessa kun Ruotsin kansa antaa tukemme, minä, tukensa, minä tietysti yritän ö, taivutella ruotsalaisia, mutta siinä vaiheessa kun ö, se antaa tukensa, niin pyrimme euroon. Toki ö, Euroopan parlamentin kanssa teemme yhteispäätösmenettelyssä päätöksiä. Olemme ö, myös aiemmin tehneet yhteistyötä myös Ecofinin agendan osalta, mutta joskus on ollut tietysti problemaattista se, että kaikkia tällaisia perustuslaillisia elementtejä ei ole ollut paikallaan. No, joka tapauksessa ihan selvää on se, että tuen, tulen tukemaan Espanjan puheenjohtajakauden työtä, jotta saadaan enemmänkin yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Korostaisin myös sitä, että myös parlamentissa ratkaisu on aina kompromissi. Ei parlamentti ole yksi yhtenäinen möhkäle. Täällä on erilaisia puolueita, ryhmiä, maita edustettuina. Olen sitä mieltä, että kun puhutaan suurista eurooppalaisista päätöksistä, niin meidän täytyy muodostaa laaja-alainen konsensus. Täytyy ottaa huomioon koko poliittinen kenttä niin pitkälle kuin pystymme ja myös erilaiset kansalliset intressit. Tällä tavalla saadaan yhtenäistä kohesiivista Euroopan unionia, joka on yhdessä vahva. On päivänselvää se, että keskustelut parlamentin kanssa kyllä sukeutuvat monimutkaisiksi. Tämähän on mutkikas juttu. Tähän liittyy monia ö, ulo, ulottuvuuksia. Hedge-tyyppisistä rahastoista sen verran, että nehän olivat, kyllä niillä oli osuutensa tähän kriisi, mutta monet muistavat, muistavat myös, mitä 80-luvulla tapahtui, ja monet muistavat myös, mitä Venäjän talouskriisin suhteen tapahtui. Joten voidaan todeta, todeta, että kaikki se, mikä on systeemisesti tärkeää, sitä täytyy säännellä. On erittäin tärkeää, että saamme edistystä aikaan tässäkin kysymyksessä, mutta loppujen lopuksi tässäkin on löydettävä konsensus. Gyri kysyi veroparatiiseista. Tähdentäisin sitä, että ne päätökset, joita Lontoon ensimmäisessä kokouksessa tehtiin, on nyt täytäntöön pantu pitkälti. Euroopassa ei ole ainuttakaan maata harmaalla listalla ja paljon on saatu edistystä muun muassa tiedonvaihtokysymyksissä veroparatiisien kanssa. Minullahan on tietysti kyllä tässä ruotsalaisena lehmä, oma lehmä ojassa. Me varmasti menetämme paljon verotuloja monien muiden maiden tavoin. Joten kyllä minusta nähden meidän täytyy saada aikaan edistystä tässä kysymyksessä, mutta älkäämme unohtako sitä, että olemme jo nytkin edistyneet paljon. Avainalue Espanjalle puheenjohtajavaltiona on tietysti säästödirektiivi. Sen sovellusalaa täytyy laajentaa, meidän täytyy päästä eteenpäin kohti automaattista tiedonvaihtoa ja niin ikään täytyy useiden eh, naapuriemme, naapurimaiden kanssa täytyy eh, ryhtyä toimiin. Mitä tulee Ludvigsonin kysymykseen, joka liittyy koulutukseen? No, mielestäni olisi aika vaikea eh, nähdä eroa oman kantani, Ruotsin kannan ja Trisheen kannan välillä. Tietysti aktiiviset työmarkkinatoimet noin yleisesti ovat äärimmäisen tärkeitä. Tätähän me olemme yrittäneet viedä eteenpäin koko tämän prosessin eh, aikana Kööpenhamin, eh, Göteborgin eh, prosessin yhteydessä kokouksessa eh, kuulimme erittäin kiintoisia kommentteja. Almonia piti pitkän puheen. Hänellähän on paljon kokemusta työmarkkinapolitiikassa hänen taustansa Espanjassa on sellainen. Olen sitä mieltä, että aktiiviset työmarkkinatoimet ovat tärkeitä. Se voi tarkoittaa koulutusta, mutta se voi tarkoittaa myös sitä, että autetaan ihmisiä löytämään työpaikkaa, se voi liittyä palkkatukiin, se voi olla mitä tahansa aktiivisia toimia, joihin ryhdytään työttömyyskaudella. Koulutus on yksi erittäin tärkeä osa aktiivista politiikkaa, jonka myötä pyritään torjumaan kriisiä erityisesti, jos katsotaan pidemmälle. Jos halutaan parantaa kasvua ja yhteiskuntien sosiaalista kohesiota, niin koulutus on kyllä ihan avainasemassa. Right, I have uh, four left on the list, so... Listalla on vielä neljä puhujaa. Jos otetaan kaikki kerralla, Go. Sealer, Peter Ford. Sven. Well, I, have two different questions. So, uh, Kaksi kysymystä. Ensinnäkin veroparatiiseista ja säästödirektiivistä, säästö- ja verotusdirektiivistä. Voisit kertoa hieman yksityiskohtaisemmin, mitä ristiriitoja on ollut ja mitkä maat olivat mitä mieltä ja miksi tämä sitten johti, se, johti sitten pattitilanteeseen teidän puheenjohtajakaudelta? No, olisi kiva saada jotain lisätietoa. Toiseksi eri useiden jäsenvaltioiden velkaantumisasteesta. Täällä on nähty hyvinkin huolestuttavia velkaantuneisuusasteita ja samalta tarvitaan lisää eurooppalaista veropoliittista yhteistyötä. Onko tästä keskusteltu? Onko tässä edistytty? Mikä se, miten eurooppalainen talous on nyt yhtenäistynyt, tullut yhteen ja jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä keskenään verojen nostamiseksi, miten tällä tavalla voitaisiin auttaa jäsenvaltioita valtion velan koron laskemisessa. Mistä toimenpiteistä neuvostossa on keskusteltu, jotta voitaisiin auttaa jäsenvaltioita tämän kanssa ja, ja, ja saamaan näitä, näitä velkoja alaspäin? <laughs> Thank you, eh, madam. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia ministerille esityksestänne. Kolme seikkaa. Ensinnäkin tämä rahoitustransaktiovero. Mehän tässä valiokunnassa järjestimme kuulemistilaisuuden, joka oli kiintoisa. Haluaisin tietää, mitä mieltä te olette tästä asiasta. Miten te määrittäisitte tällaisen transaktioveron? Ja mitä tulee pankkeihin? Monet ovat puhuneet täällä bonuskysymyksestä. Ottaisin esiin erään seikan, joka tuli esiin perjantaina vaalipiirissä keskustelin siellä AY-aktiivien kanssa. He edustivat nimenomaan pankkisektorilla työskenteleviä henkilöitä ja kuva, jonka he maalasivat ähm, niistä ihmisistä, jotka eivät ole hyvin palkatuissa töissä, jotka ovat ehkä tehneet työtä pankille 20 vuotta, ähm, talouskriisiä ei oteta ollenkaan huomioon. Palkan tarkistuksissa katsotaan vain suoritusta ja ihmiset saattavat menettää työnsä jopa kolmessakin kuukaudessa. monet pankkien työntekijöistä ovat jonkinlaisessa ö, työkiistatilanteessa tällä hetkellä. Ja kun nyt ajattelen koko tätä tilannetta, niin ajattelen niitä ihmisiä, jotka tekevät työtä pankissa lattiatasolla niin sanotusti. Ja kun ajatellaan ihmisiä, jotka ovat tässä tilanteessa, niin ovat joko osa-aikatyötä tekeviä naisia, usein hyvin haavoittuvaisessa asemassa olevia, ovat juuri vaikkapa olleet äitiyslomalla. Joten haluaisin nyt tässä maalata kuvan siitä tosi tilanteesta, jossa ihmiset ovat, jotka tekevät työtä pankeissa. Ja haluaisin tietää, oletteko yhtä mieltä minun kanssani siitä, että tarvittaisiin jotain uudenlaista yritysten yhteiskunnallista vastuuta, jonkin uudenlaista pankkitoimintamallia, jonka myötä ehkäpä bonukset siirtyisivät männävuoden lumeksi et, ja otettaisiin huomioon muitakin asioita, Kun ajatellaan, että on ihmisiä, joilla on miljoonan punnan bonukset ja sitten yhtä, on toisaalta on ihmisiä, jotka 20 palvelusvuoden jälkeen yhtäkkiä lempataan pihalle. Ja sitten tästä siitä, että kun puhutaan näistä earnings per share kysymyksistä, niin tulisi ottaa huomioon reilu kirjanpitomenetelmä. Haluaisin tietää, onko teillä tästä mitään sanottavaa? Kiitoksia. Uh, Mr. Simon. Ja, Minister, meine Frage geht ebenfalls, uh, Ministeri, kysymykseni koskee sitä mahdollisuutta, Voidaanko eurooppalaista valvontaa harjoittaa kansallisen tason kautta tai itse yritysten kautta. Jos nyt ymmärrän, niin tässä on tällainen nelitahoinen lähestymistapa tai menettely. Ensinnäkin EU-viranomainen, jonka puoleen valtiovarainministerin on käännyttävä, jos hän katsoo, että on tällainen rajat ylittävä kriisitilanne. Ja sitten toinen vaihe kansallisella tasolla. Muutaman päivän aikaa sitten ECOFIN neuvosto tarvitsee kymmenen päivää harkinta-aikaa ja sen täytyy kokoontua tarkastelemaan, onko tässä nyt todella käsillä sellainen tavoite, sellainen tilanne, että eurooppalaisen viranomaisen pitäisi toimia. Ja sitten on vielä neljäs vaihe, jossa sitten toimitaan. Ja jos nyt ajatellaan tätä ajan käyttöä, niin Tämähän kaikki pidentää sitä aikaa, jonka aikana pitäisi sitten, jonka aikana voidaan alkaa toimimaan, jos kyseessä kuitenkin on hätätilanne, niin toimien pitäisi olla mahdollisimman nopeita. Vicky Ford ja Astrid Lolling on täällä vielä listalla. Yes, so we'll take those three. Otetaan nämä vielä ja, ja sitten sen jälkeen kysy, vastataan. Um, Kiitos näistä kysymyksistä. Äh, Van Giggles kysymys veroparatiiseista ja säästöjen verotusdirektiivistä. No, nämä kom- kompromissiratkaisut eivät nyt, eh, ovat varmasti jossain vaiheessa mahdolliset, ja ruotsalaisethan yleensä uskovat kompromisseihin, mutta olisimme kyllä varmasti pystyneet saamaan aikaan eh, säästöjen verotusdirektiivistä kompromissi, jos vielä muutama kokous olisi ollut aikaa. Mutta siellä oli teknisiä, hyvinkin monimutkaisia kysymyksiä, jotka jäivät pöydälle ja koska meillä oli muutenkin jo valvontakysymyksistä pitkään keskustelua, niin ei ollut mahdollista aloittaa tällaisia monimutkaisia neuvotteluja viimeisessä ECOFIN neuvoston kokouksessa. Joidenkin maiden pitäisi päästä nyt vähän eteenpäin. Jotain tasapainoa me tietenkin etsimme. Meidän täytyy laajentaa direktiivin soveltamisalaa ja on sellaisiakin asioita, jotka tällä hetkellä jäävät sen soveltamisalan ulkopuolelle. Fieran 2002 päätöstä pitäisi ryhtyä nyt sitten täytäntöönpanemaan tästä automaattisesta tiedonvaihdosta. Eli on kysymyksiä, joita pitää vielä työstää, mutta en halua aliarvioida näitä ristiriitoja, mutta minun näkemykseni on, että tämä saadaan jossain kohtuullisessa ajassa valmiiksi. Jäsenvaltiot ovat kovasti sitoutuneet asian edistämiseen. On kuitenkin joitakin, joilla on varaumia, ne, ne ovat vielä ne ovat tiedossa. Siis näiden, näistä direktiiveistä on vielä useita varaumia, mutta nämä jäsenvaltiot ovat viitanneet teknisissä keskusteluissa siihen, että ne ovat valmiita ratkaisun etsimiseen mitä sitten tulee tähän velkaantuneisuuden asteeseen, niin oikeastaan ei ole mitään merkitystä siltä, mikä on talouspoliittinen lähestymistapa, koska velkaantuneisuus on aina ongelma. Jos tarvitaan aktiivista talouspolitiikkaa tällaisissa, tällaisissa laskusuhdanteissa ja, ja kriiseissä, niin täytyy joku, jonkunnäköinen parannus olla ennen kuin seuraava kriisi sitten taas on ovella mutta kun puhun, puhun Ruotsin näkökulmasta, niin jos on sellainen tilanne, jossa ja velkaantuneisuusaste on korkea, niin silloin pitää tehdä äh, ratkaisuja paitsi verotuksesta, niin myös sitten valtiontaloudesta ja, ja, ja menoista. Ja on sellaisia päätöksiä menoista, joilla on vaikutusta työllisyyteen ja sosiaalisen kohesioon. Meillä on hiilivero esimerkiksi, CO2-vero, joka on hyvä ympäristölle. On sitten tupakka, alkoholi, polttoainevero, jota on alikäytetty tällä hetkellä Euroopassa. Niitä saattaa, saatetaan joutua käyttämään enemmän ilman, että kasvu vaarantuu. Ja on sellaisia menoja, jotka ovat erittäin tärkeitä, infrastruktuuri, investoinnit ja niin edelleen, mutta on myös sellaisia, sellaista kulutusta, joka ei myötävaikuta siihen, että ihmiset saadaan pidettyä työelämässä, joten on paljon sellaista vastuullista työtä, jotta pystytään tästä velkaantuneisuudesta pääsemään. Catherine Stiller esitti kysymyksen tästä, tästä varainsiirtoverosta minä toin esille ehdotuksen, josta Ruotsissa jo saatiin aikaan päätös jos sellaisesta palkkiosta, joka olisi pankkien taseeseen verrattuna. Meillä oli olemassa tämmöinen varainsiirtovero, mutta itse asiassa nämä ovat kaikki aika, aika muuntuvia ja ne eivät kuulu meidän toimivaltamme piiriin. Eli taseen verotusta ei pystytä välttämään niin helpolla, koska tase pitää tehdä ja, ja, ja sitten valvontakin toimii ja säätely toimii pankkien osalta, taseiden valvonta siis. Mutta jos on joku finanssialan epävakaus tai uuden kuplan pelko, niin silloin varmasti tällainen taseen verottaminen on tehokkain tapa. Me olemme, meillä on ollut tämmöinen palkkio tai, tai maksu, se ei ole mikään vero, jolla, pyrit, jolla kehitettiin tämmöistä vakautusrahastoa, koska meistä on ihan kohtuullista, että pankkisektori maksaa omat vakuutusmaksunsa, mutta sillä saattaa olla sitten kielteisiä vaikutuksia suurien pankkien toimintaan. Minä äh, tunnen äh, sympatiaa sellaisiin ihmisiä kohtaan, joita Catherine äh, tapasi pankissa. He ovat tehneet koko ikänsä lojaalisti samassa pankissa töitä ja ilman omaa syytään he joutuvat nyt kriisiin ja, ja kokevat nämä, nämä vaikutukset. Ja samaan aikaan sitten toisaalla johdolle maksetaan valtaisia bonuksia näiden samojen pankkien johdolle siis. Me voimme keskustella pankeista ja bonuksista mutta jos niin, siis jos niin paljon äh, palkitaan äh, riskeistä, niin silloin äh, otetaan liikaa riskejä, mutta pitää ajatella myös sosiaalista kohesiota, niin jos valtavia määriä kulutetaan pankkien pelastamiseen, niin jonkun näköistä vastuullisuutta pitää sitten myös pankkisektorin osoittaa. Herra Simon toi esille näistä kunnianhimoisista tai vähemmän kunnianhimoisista fiskaalipolitiikan sääntelyistä ja, ja, ja, ja tämän alan toimista. Ei, tässä ei, kun ajatellaan, että halvin, halvimmat pankkikriisit olivat Skandinaviassa, joissa pystyttiin helposti ne Indonesiassa – siellä pankkikriisin hinta oli yli 60 prosenttia BKTstä ja suurin osa sitten näistä muista maista on näiden kahden välillä. Eli tässä on valtavat potentiaalit veropolitiikan toimille. Viimeisimmässä kriisissä Islannin valtio, pieni eurooppalainen maa, siis otti vastuun pankkisektorista ja maksoi 100 prosenttia BKTstä pankkien velkojen kattamiseksi on muita tapauksia, joissa on, on kokonaan nostettu kädet pystyyn. Pankit ovat sitten siirtyneet muihin maihin ja, ja, ja siellä on kasvet, kasvettu kokonaan ja sitten isäntämaa vetäytyy velvollisuudesta, kun tulee kriisi. Eli erilaisia malleja on nähtävillä. Jos tarvitaan jonkun näköinen sääntelyjärjestelmä, institutionaalinen järjestelmä näiden kriisien kotiin ja isäntämaiden vastuun välillä ja, ja, ja pitkän tähtäimen kustannusten välillä, niin sit, silloin tarvitaan valtavan monimutkaiset järjestelmät ö, tasapainon aikaansaamiseksi. Halutaanko tällainen 10-20 vuoden päästä? Minä henkilökohtaisesti haluaisin enemmän Euroopan tasolla tasoista yhteistyötä, mutta uskon myös sellaisiin päätöksiin, jotka perustuvat kohtuullisiin kompromisseihin, jotta, jossa otetaan erilaiset intressit huomioon, jotta päästäisiin ratkaisuun. Mutta kun katsotaan jäsenvaltioita, ne halusivat päästä tähän kompromissiin. Nyt sitten medioissa on sanottu, eri maissa sanottu, että, että kompromissiin äh, oli liian pitkä tie tai ei, ei, ei menty riittävästi kompromissia kohti, mutta kyllä kaikki ponnistelivat, joten minun mielestäni tällä alalla saadaan aikaan edistystä ja minä haluaisin sen jatkuvan sen edistyksen, mutta sen täytyy perustua sille, että meillä on yhteinen päätös, päätös joka ottaa huomioon kaikki unionissa olevat intressit. Kiitoksia. Kaksi kysymystä. Ensimmäinen liittyy IMFään. Niin, haluan onnitella teitä äh, siitä työstä, jota olette tehneet kollegoiden kanssa. Me tiedämme, että alussa äh, oli kaikki hyvät aikeet saada aikaan hyvää lainsäädäntöä, jonka myötä voitaisiin suojella investoijaa ja suurteollisuutta. mutta koska kiiruhdettiin, koska kaikkia komission hyvän lainsäädännön normeja rikottiin, niin eh, tulos ei ollut hyvä ja sillä on nyt paljon laajemmat seuraamukset kuin mitä oli pelättykään. Ja nyt vaikuttaa siltä, että meillä on kaksi vaihtoehtoa. Joko parlamentti ja neuvosto jatkossakin käyttävät kauheasti aikaa. Pistämme tämänkin valiokunnan parhaat neropatit työhön niin, että saadaan aikaan lopulta hyvää lainsäädäntöä mutta se vie paljon paljon aikaa, ponnistuksia täytyy uhrata, eikä tulos siltikään tule olemaan täydellinen ja tulemme myös ähm, jättämään lapsipuolen asemaan monia muita hyviä aloitteita, äh, lapsityövoima, etc. tällaiset. Ja toinen vaihtoehto olisi se, että uusi komissaari vie tämän lainsäädännön takaisin komission kuuntelee, mitä kuuden kuukauden aikana tässä on sanottu, noudattaa asianmukaista parempaa lainsäädäntöä koskevaa periaatetta ja sen jälkeen aloittaa uudestaan, esittää uuden ehdotuksen. Kumpaa te näistä vaihtoehdoista opastaisitte uutta komissiota noudattamaan? Tämä oli ensimmäinen kysymykseni. Ja toinen kysymys liittyy vastuukysymyksiin tässä uudessa valvontaviranomaisessa. Vaikka nyt ajatellaan, mitä viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana on tapahtunut ja kuinka paljon veronmaksajan rahaa on pitänyt syytää pankkijärjestelmään, niin olen varma siitä, että ihmiset ovat aivan oikeassa, kun vaativat sääntelijöiltäkin tilivelvollisuutta, vastuuvelvollisuutta. Ja kuten tiedätte, Britanniassa FSI on vastuussa hallitukselle ja kun Britanniassa tänä vuonna järjestetään vaalit, niin suuri yleisö saa kyllä äänestämällään mm, valita. Meillä on yksi puolue, joka haluaa jatkaa FSAn toimintaa ja toinen taas, joka haluaa vaihtaa toimivaltoja ja saada tämän viranomaisen keskuspankin alaisuuteen, joten vastuuvelvollisuutta täytyy jostain löytyä. Mutta kun puhutaan näistä uusista viranomaisista, niin olen ymmärtänyt, että komissio nimittää niiden johtajat, joten ne eivät tule olemaan tilivastuussa tilivastu- sen enempää kansalliselle parlamenteille kuin tällekään parlamentille. Ja siksi minä kyllä haluaisin kysyä, että missä määrin nämä ihmiset ovat vastuussa ja kenelle? Voitteko antaa vastauksia? Uh, Astrid, and then very briefly. Astrid, sitten vielä ihan lyhyesti Sven Olof. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti haluaisin palata vielä tähän keskusteluun koskien niin kutsuttuja veroparatiiseja. Tässähän on OECDn standardeja, eli tiedonvaihtoa päätetty ja, ja, ja tästä huolimatta täällä ja muuallakin on sellaisia, jotka pyytävät tietoa automaattiselta pohjalta. Ja sanotaan, että 12 sopimusta ei vielä riitä, mutta tiedonvaihto automaattiselta pohjalta ei itse asiassa johda mihinkään, koska verohallinnot saavat tuhansia tietopyyntöjä, joita eivät pysty hallinnoimaan. Ja tässä päivänä muutamana eräs rouva tuli kysymään minulta keskustelun jälkeen, että hän on töissä Britanniassa, mutta hänellä on tuloa Saksasta mutta hänen Saksan tulojaan ei enää veroteta. Siis hänen Britannian tulojaan ei veroteta, koska tieto on annettu, mutta se ei johda perille. Joten tilanne on aivan erinomainen. Eli hän ei maksa veroja missään, koska verohallinto ei, ei, osaa, ei saa tietoja hallinnoitua. Joten jos puhutaan lähdeverosta, niin tietenkin lähde, lähteellä silloin maksetaan ja, ja, ja, ja se raha maksetaan asuinvaltioon. Mutta tämä on ihan hyvä järjestelmä ja senpä takia tarvit, pitäisi palata siihen tilanteeseen, että kun komissio itse on myöntänyt, että tiedonvaihto ei toimi, mutta halutaan poistaa semmoinen järjestelmä, joka toimii, nimittäin tämä lähdeverojärjestelmä, kun puhutaan nyt säästöjen verotuksesta. Niin, niin ei tästä päästä sopimukseen, koska pitää muistaa, että ei haluta tiedonvaihtoa automaattiselta, koska verorahoja kaikki haluavat, mutta ei tämä johda mihinkään ja senpä takia tämä tiedonvaihto pyydettäessä toimii ihan hyvin. Ja toivon, että Espanjan puheenjohtajakaudella päästäisiin johonkin sopimukseen. Minä nimittäin en ymmärrä, miksi jäsenvaltiot eivät itse saa valita äh, tämän direktiivin perusteella, äh, jos käytetään tiedonvaihtoa tai äh, lähdeverotusta. Suurin osa jäsenvaltioista nimittäin jopa, joka tapauksessa pidättävät veron jo lähteellä. Ja se toimii erittäin hyvin. Ja senpä takia emme halua mitään eurooppalaistasoista järjestelmää. No sitten lopuksi vielä olen hyvin tyytyväinen, kun luovuitte sellaisesta aloitteesta, jolla haluttiin nostaa valmisteveroa alkoholijuomista ja on selvää, että tämä prosessi oli hieman omituislaatuinen ja tarvitaanhan komission ehdotus ennen kuin päästään tämmöisessä asiassa. Mutta onneksi näin ei ole tapahtunut. Madame Lulling, I, I just would like to inform... Niin, rouva Lulling, haluaisin kertoa teille, että olemassa olevan säästödirektiivin artiklassa 11 vaaditaan, että jokaisen jäsenvaltion täytyy siirtyä automaattiseen tietojen välitykseen heti, kun olosuhteet täyttyvät. Ja nehän tullaan pian täyttämään. Ja siksi tämä keskustelu teidän kanssa ne lopultakin päättyy. Ja tämän lisäksi tähän on vielä hyviä syitä, koska eihän sitä voi verottaa vaurautta tai omaisuutta tai perintöä ilman tietoa. Joten ei tätä koskaan voida ratkaista tiedonvaihdolla. Niin, Sven, tässä oli kyse ministerin kanssa keskustelemisesta eikä yksityisestä keskustelusta, sanoi puheenjohtaja. Niin, olen, olette oikeassa puheenjohtaja, mutta minä haluaisin vain nyt ö, auttaa tässä vähän ymmärtämään asioita. Niin, en ollut kovin tyytyväinen teidän vastauksenne, joka liittyi tähän säästöjen verotusdirektiiviin. Haluaisin, että kertoisitte yksityiskohtia, mitkä kysymykset aiheuttivat ö, kiistanalaisuutta ja mitkä jäsenvaltiot omaksuivat minkäkin kannan. Um, Very briefly. Niin minähän puhuin säästöjen verotusdirektiivistä ja tiedän, että siihen on tietty määräaika. Mutta jos direktiivi on huono, niin kyllähän sitä voidaan parantaa, jos tiedetään, että se ei toimi. Ja lisäksi ei saa sekoittaa keski, keskenään perintöä ja, ja verotusta. Yes, um, I would start out with the member of parliament. Niin, aloittaisin ensin kysymyksestä, joka liittyi direktiiviin, joka käsittelee vaihtoehtoisia investointirahastoja. Niin, tämähän on kyllä kysymys, jossa on mahdollisuus parempaan yhteistyöhön. On tärkeitä instituutioita, joita täytyy säännellä. Ei voida hyväksyä sitä, että monet instituutiot, jotka olivat tämän kriisin ytimessä muutkin kuin Lehman Brothers, niitä ei säännellä. Tokihan instituutit voivat vaatia, että jäsenvaltiot kantavat vastuuta, mutta yhtä tärkeää on se, että saamme sellaiset sääntelypuitteet, jotka aiheuttavat sen, että näitä instituutioita valvotaan. Tahtoo sanoa, että meidän täytyy säännellä sekä hedge fund-tyyppisiä rahastoja että private equity-yrityksiä. Molemman tyyppiset instituutiot ovat osa ongelmaa, koska ne voivat myötävaikuttaa siihen, että altistutaan yhä enemmän rahoitusriskeille. Reilua lienee myös se, että ne vaatimukset, joita näille instituutioille asetetaan, perustuvat avoimuuteen. Näiden instituutioiden täytyy raportoida siitä, missä määrin altistuvat riskeille, minkälaista vipuvoimaa niillä on. Mehän emme voi tietenkään ylläpitää vastuuta, jos meillä, vastuuvelvollisuutta, jos me e, ei, jos ei ole avoimuutta eikä nähdä, missä riskit systeemissä ovat. No tietysti tarvitaan vielä edistystä tällä saralla, eikä oikeastaan minun tehtäväni ole tässä antaa neuvoja komissiolle siitä, mitä pitäisi tehdä. Me yritämme saada aikaan edistystä vielä Ruotsin puheenjohtajakauden viimeisillä metreilläkin mutta ero, mielipideeroja kyllä jäsenvaltioiden välillä on. Toivottavasti pääsemme vielä eteenpäin myös Koreperissä ja toki te tulette kuulemaan siitä sitten. Mitä tulee vastuuvelvollisuuteen, tämä on tärkeää. Nämä instituutiothan on nyt integroitu erittäin selkeään vastuujärjestelmään, raportoivat neuvostolle, tietysti myös parlamentille, ja siksi meillä mielestäni on kyllä ihan riittävästi vastuuta pelissä. En nyt lähtisi keskustelemaan siitä, että mit, minkälainen eri jäsenvaltioiden säätelyrakenteen tulisi olla. On monia sellaisia jäsenvaltioita, jotka kaavailevat yhtenäisempää sääntelyrakennetta, jossa keskuspankit esittävät tärkeää roolia. Mutta toisaalta sitten on sellaisia jäsenvaltioita, jotka tulevat toimeen tämän, ilman, ilmankin tämän kaltaista rakennetta, mikä turvautuvat perinteisempiin sellaisiin, joten päätös täytyy tehdä kyllä kansallisella jäsenvaltioissa. Mitä tulee säästödirektiiviin ja veroparatiiseihin, niin olen vahvasti sitä mieltä, että meidän täytyy siirtyä pois lähdeverosta ja mennä kohti automaattista tietojen vaihtoa, koska eihän tässä ole kyse ainoastaan kyse siitä, kuka tulon saa, vaan myös kyse on siitä, missä tulo tehtiin. Onko kyse työnteosta, investoinnista, mistä ylipäänsä tämä tulo tuli alun perin. Ja niin kauan kun käytössä on vain ähm, lähdevero, niin äh, emme tiedä, mikä on alkuperä. Ja se mahdollistaa sen, että ihmiset voivat joko välttää veroja tai tehdä rikoksen ja olla maksamatta veroja. Mielestäni kansalaisten tulisi maksaa veroja ja meillä tulisi olla vastuullinen järjestelmä, mm, joka pitää huolen siitä, että ihmiset noudattavat lakia. Minä olen vahvasti sitä mieltä, että automaattinen tietojenvaihde on, on järjestelmä, jota kohti meidän täytyy siirtyä. Ja se oli myös erittäin tärkeä osa vuoden 2000 sopimusta. Ja minä odotan neuvotteluilta sellaista, että lopulta saamme aikaan edistystä. Niin, Sven Kiikoldille sanoisin, että en nyt aio yksityiskohtaisesti kertoa mitään teille Tuskin minä kuitenkaan näitä neuvotteluja olen mutkistanut. Kyllä minä uskon, että nekin maat, joilla on varaumia, voivat mennä eteenpäin. Niiden täytyykin, koska muussa tapauksessa käy samalla tavalla kuin G20-kokous Lontoossa. Eli yhä enemmän ja enemmän tulee sellaisia kansainvälisiä sopimuksia, jotka ovat ongelmallisia tiettyjen maiden kannalta. Tarvitaan niillekin maille, joilla on varaumia, niille täytyy antaa realistisia tulevaisuuden näkyy toimia, täytyy toimia realistisesti, jotta saadaan realistinen eurooppalainen säästödirektiivi. Ja minä kyllä uskon, että meillä on hyvin, että nämä maat kyllä ymmärtävät hyvin realistisesti, missä, mistä on kyse. Tarvitaan edistystä, jos kohta tietysti haluavat omiakin etujaan hiukan ajaa. Uh, thank you very much everybody. Thank... Kiitos kaikille. Kiitos ministerille. Oletan, että te vastauksessani Vicky Fordille että tarvittaisiin tästä yhteispäätösmenettelyä kuin että komissio, ja toivomme, että komissio käynnistää uudestaan nämä neuvottelut. Ehkä tässä parlamentissa on niitä, jotka ovat sitä mieltä, että me saisimme vahvemman kompromissin neuvostolle, jos me pääsemme mukaan. Haluan kiittää tästä valtavasta työstä, jota Ruotsin, puheenjohtaja, Ruotsin puheenjohtajakaudella